ikävin uutisin. Miguel Portas, kollegamme, on menehtynyt. Me tiesimme, että Miguel oli kovin sairas ja hän kovasti rohkeasti taisteli tätä sairautta vastaan ja hän oli vielä meidän kanssamme muutama päivä sitten. Ja hänelle, hänelle tehtiin kaksi leikkaustakin ja monia on hoitoihin osallistui ja niiden välillä hän jo tuli takaisin työhön. Hän teki parlamentissa kovasti työtä ja hän tämän parlamentin kautta myös torjui tuota sairauttaan. Hän oli vain 53-vuotias taloustieteilijä, toimittaja. Hän oli kirjoittanut myös useampia, useampia kirjoja. Hän johti vasemmiston rivejä Portugalissa ja hänet ensimmäistä kertaa tuli valituksi tänne 2004. Ja me kaikki tiedämme, että hän teki työtä GUE-ryhmän koordinaattorina. Minä en tuntenut häntä niin paljon henkilökohtaisesti, mutta kuten varmasti te kaikki, uskon, että me kaikki olemme arvostaneet kovasti hänen yleistä kiinnostustaan asioihin. Hän tietysti toimi hyvin vahvan poliittisen vakaumuksen pohjalta ja aina muotoili oman ryhmänsä mielipiteitä vahvasti. Hän oli henkilökohtaisesti hyvin sitoutunut tähän työhön, hän oli hyvin rohkea ja kaikki tämä rohkeus ja sitoumus varmasti toimi meille esimerkkinä. Minä haluaisin osoittaa hänen perheelle, perheelleen ja hänen läheisilleen ja kaikille työtovereilleen täällä surun valitteluni. koordinaattorit ovat sanoneet minulle, että hekin haluavat sanoa muutaman sanan. Kaikki, jotka haluavat nyt jotain sanoa, niin voivat näin tehdä ja sen jälkeen pidämme minuutin hiljaisuuden. Salvador. Anteeksi, ensin Sidonia. E, szanowni Państwo, ze smutkiem i z żalem dowiedziałam się o śmierci naszego kolegi. Minä olen kovasti ikävissäni, kun sain kuulla tämän uutisen. Minulle ja minun poliittiselle ryhmälleni Miguel oli esimerkki edustajasta, joka osasi keskustella kunnioittaen muiden poliittisia hyvinkin kaukaisia mielipiteitä aliarvioimatta muita. Hän osasi aina suhteuttaa omat näkemyksensä muiden näkemyksiin. Hän, häntä me kovasti kaipaamme. Minä olen kovasti surullinen. Hänellä oli nuori perhe ja minä haluan välittää suruvalitteluni myös hänen läheisilleen. Hänen vaimonsa on menettänyt miehensä ja lapset isänsä. Hän varmasti pysyy meidän muistoissamme kollegana ja me häntä jäämme kovasti kaipaamaan. Kiitos Sidonia ja Joran. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todellakin surullinen päivä meille kaikille, koska Miguel Portas oli suuremmoinen kollega. Hän, käsit, hän joutuu toimimaan hyvin vaikeassa tilanteessa henkilökohtaisesti, vaikeassa tilanteessa kotimaassaan – ja hänellä oli suuria haasteita Euroopan parlamentissa, mutta siitä huolimatta hän aina oli kollega, jolla oli huumorintajua. Hän oli taisteluhenkinen henkilökohtaisesti ja poliittisesti, ja hän oli sitoutunut taistelemaan ennen kaikkea huonompiosaisten puolesta, työttömien puolesta. Hän oli hyvin ideologinen, mutta myös hyvin rakentava, käytännöllinen. Ja me pidimme suuressa arvossa hänen työtään budjettivaliokunnassa ja koordinaattorien kokouksissa. Hän oli erityisesti mukana globalisaatiorahaston kysymysten käsittelyssä hän oli tukemassa niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa kriisin aikana globaalistumisen vuoksi, ja hän teki tässä erinomaista työtä. Ajattelemme hänen perhettään, hänen kollegojaan, hänen poliittisessa ryhmässään, ja todella kaipaamme häntä. Merci, Göran. Kiitokset sinulle. Ja Helga. Thank you, Alain. Um... Kiitoksia, Alan. Nyt kuulin aivan ensimmäistä kertaa tämän surullisen uutisen. En todellakaan tajunnut, että tilanne oli näin paha. Tämä on todella shokeraavaa, huonoja uutisia. Perheen ja pienten lasten kannalta tämä on aivan hirvittävää. Kaikki me tiedämme, mitä tarkoittaa, jos perheen isä, perheen, jossa on pieniä lapsia, kuolee. Meidän kannaltamme katsottuna täällä parlamentissa täytyy sanoa, että hyvinkään usein en ollut samaa mieltä hänen kanssaan mutta hänen rehtiytensä ja tapansa käsitellä erilaisia mielipiteitä oli todella upeaa. Ja minunkin täytyy sanoa, että todella tulen kaipaamaan häntä. Tämä on todella surullista, surullista kuultavaa. Kiitoksia. Merci Helga. Karl. Kiitokset Helga. Tack herr ordförande. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kun me liberaaliryhmässä kuulimme tästä, että Miguel oli kuollut. Sanoin, saatoin nähdä kollegojen ilmeet kokouksessa. Me pidimme häntä suuressa arvossa ja me olimme todella harvoin hänen kanssaan samaa mieltä. Kuitenkin saatoin nähdä, miten liikuttuneita kollegat olivat. Hienoa tässä talossa on yhteistyö, jota me harjoitamme huolimatta erilaisista näkemyksistä, eri ideologioista. Me voimme harjoittaa yhteistyötä. Mikel minusta teki hyvää työtä. Hän oli hyvä esimerkki. Hänellä oli pilke silmäkulmassa. Hän oli hyvällä, hyvän tuulinen, vaikka meillä monissa asioissa oli täysin erilaiset mielipiteet. Me tulemme muistamaan hänet hyvässä ja haluamme myöskin osoittaa syimmät osanoton ilmaisumme hänen perheelleen. Merci. Kiitokset. Miguel on nyt poissa tämän orvokivallankumouksen aattona. Hän kirjoitti kovasti paljon ihmisistä ja ihmisten luonteesta ja laadusta. Ja häneltä kysyttiin, kuinka tasa-arvoisina hän ihmisiä piti. Ja hän sitten vastasi, että ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä ihmiset ovat tasa-arvoisia. Nyt pidämme minuutin hiljaisen hetken Miguel Portosille. vous remercie. Mes chers collègues, nous... Hyvät kollegat, nyt aloitamme tämän päivän työmme. Ennen kuin esityslistaa ryhdymme käsittelemään tarkemmin, haluaisin kertoa teille, että täällä on mukanamme Kroatiasta tarkkailija ja sen Andrei Špikovic. Onko hän täällä salissa? Tervetuloa. Tervetuloa vain. On kovasti surullista, että tähän ikävään ja surulliseen hetkeen osui myös sinun saapumisen siitä ryhmään hän on Euroopan asioiden ministeri omasta valtiostaan. Hän on toiminut tässä tehtävässä siellä ja johtanut Kroatian liittymisneuvotteluja unioniin. Me olemme kovasti tyytyväisiä siihen, että hän on saapunut työhömme osallistumaan. Hän on EPP-ryhmän jäsen ja, ja Milovat Pupovac ei ole täällä. Hän on Independent Democratic Survey Partyissa. Ja me toivotamme myös hänet kovasti tervetulleeksi tähän kokoukseemme. Hyvät kollegat. Euh, vous avez vu l'ordre du jour. Esityslistan olette varmasti jo nähneetkin. Ihan tiedoksi seuraavaa siitä, mitä tämän päivän kokouksessa me pidämme tärkeimpänä. Tärkein on Lewandowskin esitys 2013 talousarvioesitykseksi. Me tiedä, tehän tiedätte, että tässä hetki sitten on komissiolta saatu ne perusperiaatteet, joiden pohjalta toimitaan ja joiden pohjalta kollegio hyväksyy vuosi talousarvionsa ja heti sitten komission jäsen tuon kokouksen jälkeen saapuu tähän talousarviovaliokuntaan selostamaan asioita, jotta parlamentti ensimmäisenä saa kuulla tuosta talousarvioesityksestä. Ja sen jälkeen sitten komission jäsen menee puhumaan lehdistölle ja yleensä hän tekee tämän esittelijän kanssa. Tänä vuonna tämä menettelytapa on vähän kärsinyt siitä, että samaan aikaan tämän perinteen rinnalla on myös toinen perinne. Eli joka kerta, kun valitaan uusi parlamentin puhemies, niin tämä puhemies kutsutaan hetken päästä osallistumaan komission kollegion kokoukseen samalla tavalla kuin hänet kutsutaan myös Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Hän käy myös tuolla kollegiossa, komissiossa vuosi, puolivuosittain keskustelemassa asioista sekä komission jäsenten että ministerien kanssa. Ja nyt puhemies Schulz on tänään kutsuttu kollegion kokoukseen komissioon, juuri tänään. Me kyllä sitten saimme heti havaita, että kun katsomme kollegion esityslistaa, niin tästä saa nyt, saa nyt syntyä hivenen erinäisiä ongelmia siitä, kuka missäkin ensin käy. Ja minä puhuin Varoson kanssakin tässä puhelimitse ja Schulz on lähtenyt tuonne kokoukseen. Ja me olemme päässeet sitten siihen lopputulokseen, että molemmat menettelytavat nyt pidetään erillään toisistaan. Eli tässä ei ole mitään väärinymmärryksiä. Schulz osallistuu kollegion kokoukseen kutsuttuna kunnia vieraana ja hän saa sitten kollegion edessä puhua asioista ja sitten Paroson kanssa hän pitää lehdistötilaisuuden ja selostaa, miten hänen mielestään suhteet parlamenttiin yleisesti ottaen ovat kehittyneet komission suunnasta, eikä hän puutu talousarvioon ollenkaan. Hän ei viittaa talousarvioon sanallakaan. Ja tämä tarkoittaa meidän esityslistallemme sitä muutosta, että toisin kuin nyt ajattelimme, että komission jäsen Lewandowski tulisi aamupäivän päätteeksi tänne, niin hän saapuukin iltapäivän aluksi 14.30 hän saapuu tänne meidän kokoukseemme, eikä hän ole käynyt lehdistön edessä puhumassa aikaisemmin. Hän tekee sen ehkä sitten illalla. No se on hänen aikatauluongelmansa sitten, mutta 14.30 ja siitä aina neljään asti meillä on puolitoista tuntia aikaa keskustella komission jäsen Lewandowskin kanssa. Hän esittelee meille tätä talousarviota ja kukin teistä ja esittelijää ja tietysti myös ryhmien koordinaattorit ja mahdollisesti muutkin voivat esittää hänelle kysymyksiä. Ja näin jatketaan. Eilen puhuin Giovannilla Vian kanssa, missä hän onkaan, ai siellä. Hän on, sinä olet siellä kolmannessa rivissä vaatimattomasti, enkä nähnyt sinua. Joka tapauksessa Giovanni varmasti esittää myös kommentteja tähän. No niin, tämä tästä asiasta ja sitten muuten muita muutoksia ei taida olla. Hetkinen, tänä aamulla, tänä aamuna me aloitamme sitten, mitä tuosta rahoitusvälineiden tehokkuudesta olisi sanottavaa. Siihen Gardia Saval sitten kohta puuttuu. Hän vastaa tästä. Ja sen jälkeen sitten äänestämme aamupäivän toisen puoliskolla ja iltapäivä sitten alkaa Lewandowskin kanssa. No niin, esityslistasta ei ole sen enempää sanottavaa, joten hyväksymme tämän esityslistan. Puheenjohtajan ilmoitukset, niistä ei sen enempää. Ne ovat noissa meidän, tuossa meidän, lehdist, e, tuossa meidän koko yhteenvedossamme ja sitten 21. maaliskuuta kokouksen pöytäkirjastakaan ei kai ole mitään sanottavaa, joten se on hyväksytty. Ja sitten siirrymmekin suoraan tähän työpajaamme rahoitusvälineistä. Ja haluan antaa Kardia Savalille puheenvuoron heti kärkeen. Kiitos puheenjohtaja. Tällaisena päivänä budjettivälikunnassa, kuten sanoitte alussa, herra Portas, hän oli aina halukas tulemaan työskentelemään valiokuntaan, joten toten työ on paras tapa osoittaa kunnioitusta hänelle. Niin, tässä työryhmässä, joka käsittelee rahoitusvälineitä, johon olemme kutsuneet vieraita. Ja no, väittävät tulee tänne budjettivaliokuntaan. On paljon odotuksia, mitä on paljon kiinnostusta, kuten huomaatte täällä salissa. Rahoitusvälineet ovat asia, joka on tärkeimpiä keskusteluja, joita käydään parlamentin eri valiokunnissa. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti esitteli lokakuussa viime vuonna tiedonannon, joka koski puitteita seuraavaa rahoitusvälineiden sukupolvea ja katsomme välttämättömäksi ajankohtaisesti järjestää tällaisen seminaari, jotta voitaisiin analysoida yksityiskohtaisesti eri näkökuntia, näkökantoja sen osalta, miten nämä ovat toimineet ja mitä voimme vaatia näiltä ajatellen tulevia rahoitusvälineitä, jotka olisivat tehokkaampia. Tämä seminaari pidetään kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa on esityksiä jotka liittyvät tähän ensimmäisen selvityksen, jonka tämä valiokunta antoi tehtäväksi, jossa analysoidaan nykyisiä rahoitusvälineitä ja esitetään jo joitakin suosituksia, ajatuksia tulevista. Ja toisessa osassa meillä on tilaisuus kuunnella mielipiteitä ja arvioita eri näkökannoilta, eri asiantuntijoilta, jotka tavalla tai toisella ovat tekemisissä rahoitusvälineiden kanssa. On totta, että meillä ei ole aikaa liikaa ja pyydän anteeksi kaikilta puheenvuorojen käyttäjiltä, koska jokainen tulee saamaan aikaa viisi minuuttia esittää näkökantansa, mutta on tärkeää, pidämme tärkeänä sitä, että kuuntelemme mahdollisimman monia puheenvuoroja, jotta voimme saman laajemman yleisemmän näkemyksen asioista ja tätä kautta ennen kaikkea voidaan tehdä analyysi siitä, mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut ja mikä on se, mitä voidaan parantaa tulevaisuudessa. En ole nyt käyttää tässä enempää aiempaa aikaa, joten olisi hyvä, jos me nyt kävisimme itse asiaan. Ja James Spence, eh, Julie Smith ja Philip Dardier esittelevät analyyttisen selvityksen, joka koskee rahoitusvälineitä. Très bien. Merci, Ider. Kiitokset tästä esittelystä. No niin, tässä nyt on selvä käytännön ongelma. Hyvin monet haluavat käyttää puheenvuoron ja meidän täytyy päättää 10.45, joten jokaisen on kylläkin nyt tiukasti pidettävä kiinni tuosta ajasta ja mieluummin puhuttava lyhyemmin, ja minä aion täällä julmasti teidät sitten keskeyttää. Ilmoitan sen heti tässä alkuun. Ensiksi saamme kuulla toivon mukaan vain 10 minuutin ajan, se olisi parasta tästä analyyttisestä tutkimuksesta James Spence esittelee tätä. Hän on tunnettu täällä. Julie Smith ja Philip Dardier ovat tässä esitelmöitsijöinä. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kiitoksia tästä tilaisuudesta meidän otsikkomme näyttäisi summaavan ne pääasiat, jotka liittyvät rahoitusvälineiden käyttöön. Julie Smith käy läpi asiat, jotka on tutkittu, tavoitteet ja tarvin, tarvi, siihen käytetyt välineet. Ja sitten Dickensiläiseen tyyliin edetään. Julie, ole hyvä. Thank you. Good morning. Um, as James said, we have chosen... No niin, me olemme valinneet esityksellemme vähemmän teknisen yksikön, eli EU-budjetin kautta tapahtuvaa kasvun edistäminen. Me katsoimme, että se selostaa todellakin, mistä rahoitusvälineissä on kysymys, mitä niiden tehtävä on. Raportti, jota meiltä pyydettiin, keskittyy 2007-2013 vuosiin monivuotiseen rahoituskehykseen ja sitten 2014-2020 vuosia koskevia ehdotuksia. Olemme tehneet nyt tässä käyneet yleiskatsauksen 25 rahoitusvälineistä 14 sisäistä ja 11 ulkoista välinettä. Ja on asioita, joita menneisyydestä on opittava. James käy läpi lopulla loppupuolella, mutta kuten Guardian Fable hetki sitten ehdotti, niin se on oikeastaan myöhempien keskustelujen aihe, joten me nyt tässä ikään kuin asettelemme näyttämön valmiiksi. Meidän raporttimme on tarkoituksena selostaa, mitä eri välineet tekevät. Ja sitten meillä on kaksi lisäraporttia vielä tulossa, jotka tarkastelevat komission ehdotuksia tarkemmin. Joten mistä tässä nyt puhutaan? Kyseessä on väline valikoima, joiden tehtävä on edistää Euroopan unionin tavoitteiden tavoittamista, aikaansaamista tehokkaasti ja vaikuttavasti, ei pelkästään tukien avulla. Eli rahoitusvälineet ovat eri asia kuin tukien antaminen siinä mielessä, että niillä pitäisi saada lisää vipuvaikutusta aikaiseksi. Ne lisäävät kokonaisrahoitusta sen takia, että rahoitus tarjotaan tätä kautta. Eli joko lainojen tai pääomarahoituksen avulla ja lisäjulkisen julkisen rahoituksen avulla ja yksityisrahoituksen avulla edistetään EUn tavoitteiden saavuttamista. Kuinka saada sitten toimijat mukaan, erityisesti silloin kun tilanne pitää sisällään riskejä, kuten miksi asiasta keskustellaan nyt Dickensiläiseen tyyliin, siksi koska ajat ovat vaikeat. Investointi on vielä tärkeämpää kuin menneisyydessä, mutta yhä vaikeampaa on saada investointeja. Jos EU pystyy tuomaan lisäinvestointeja kuvaan mukaan käyttämällä omia resurssejaan omilla rahoitusvälineillä, niin se on tietysti erittäin hyödyllistä. Tavoitteena on saada siis aikaiseksi kasvua, kasvua projektien rahoittamisen myötä ja talouden parantamisen myötä moninkertaistamalla EUn rahoituksen tehokas käyttö. Eli mitä näillä rahoitusvälineillä pyritään tekemään? Tavoitteena on houkutella lisärahoitusta julkiselta ja yksityiseltä taholta, erityisesti sellaisilla aloilla, joilla yksityisrahoittajat sanovat, että ei, täällä on liian suuria riskejä, me emme halua investoida. Jos EU-rahoitus voi auttaa vakuuttamaan muut investoijat siitä, että kannattaa investoida, niin se tuo tietysti lisää rahoja yhteiseen pottiin. Rahoitusvälineiden tavoitteena on pitkälti korjata markkinoiden ongelmia, mutta myöskin vahvistaa infrastruktuuria, houkutella lisää innovaatioinvestointia ja hallinnoida projekteja. Ja nämä tavoitteet käyvät läpi, läpi koko sisäisen politiikan, jotka näkyvät täällä yhdellä kalvolla. Täällä keskitytään pitkälti sisäiseen ulottuvuuteen, esimerkiksi PK-yritysten perustaminen, infrastruktuurin tukeminen, energiatehokkuuden tuke- tukeminen, ja nämä tietenkin liittyvät kaikki läheisesti päätavoitteisiimme. Jos katsotaan näitä taulukoita, joita raportissa on, niin myöskin ulkoisia välineitä korostetaan, eli kyseessä ei ole pelkästään EUn katsominen sisäänpäin, vaan katsotaan myöskin ulospäin euro välimeren alueelle, latinalaiseen Amerikkaan ja vielä kauemmaskin. Ja sitten Philip Dardier käsittelee riskien kysymystä ja sopimusten solmimisen vaikeaa kysymystä. The concept of risk is uh, inherent to anything that has to do Riskit liittyvät investointeihin ennen kaikkea. Haluaisin palata askeleen taaksepäin. Kun puhutaan kasvun katalystä, niin oletetaan, että oli olemassa sellainen kulta kausi, joka loppui noin viisi vuotta sitten, eli silloin pystyi investoimaan riskiympäristössä. Valitettavasti kaikkiin investoihin liittyy kuitenkin riskien hallinta laajassa määrin. On olemassa monenlaisia riskejä, likviditeettiriskejä, sosiaalisia riskejä, ja on olemassa myöskin epäaktiivisuuteen liittyvä riski, eli että sitoutetaan rahaa, mutta ei investoida vielä. Eli kun tarkastellaan investointiprosessia, niin kriittistä on varmistaa, että asianmukaiset välineet ovat käytettävissä. Kuten tuossa aikaisemmin kalvoilla nähtiin, on tärkeää ymmärtää, kuinka EU puuttuu riskeihin ja hallinnoi niitä, jotta saataisiin aikaan tuloja. Investointeihin kuuluu sosia- riskien hallinta ja sosiaaliset riskit myös, jotta niitä voitaisiin lieventää. On tärkeää hallinta, en, hallinnoida teknisesti projektiperustaisesti niitä. Ja toiseksi on luotava myös investointisalkkuja. Yksi salkkusijoittamisen perusasia on, että aggregoidaan ne sektoreittain ja asetetaan sellaisen mallin, joka antaa kokonaiskuvan riskeistä ja mahdollisista tuloista. Yksi tärkeistä asioista tässä on se, että teknisesti voidaan aggregoida monenlaisia, monenlaisia tuotteita ja instrumentteja ja asettaa ne makrotasolle, oli kyse sitten mikä instituutio tahansa. Tärkeä asia salkunhallinnassa on se, että varmistetaan, että on monenlaisia instrumentteja, koska tällainen yhteen instrumenttiin perustava investointi on hyvin riskaabelia toimintaa on olemassa kaksi kategoriaa. Ensinnäkin velat ja pääoma. Ja velkakomponentti on kovan paineen alaisena, kun ajatellaan tämänhetkistä markkina, markkinoiden kuohuntaa. Jos haluaa käsitellä kasvun katalyyttejä, niin silloin yksi teorian periaatteista on se, että nämä molemmat instrumentit voidaan panna vierekkäin, lisätä tuloja ja vähentää riskejä. Laajan salkun teoria on se, että on siis vähemmän riskejä ja enemmän tuloja. Kaksi tär- tärkeää teoriaa käyn hetkisen kuluttaa tarkemmin läpi. Sitten sopimusten solmiminen on myös tärkeä tekijä, koska moniin diileihin liittyy prosessi, jonka myötä kaikki tiimit tuodaan yhteen instituutioiden ja eri alueiden ja toimintalojen välillä, niin taidot saavat aikaan myös sen, että saadaan aikaiseksi yhtenäinen näkökulma riskeistä. Ja haluaisin korostaa, että riskin ymmärrys tulee siitä, että ymmärretään myös tulot ja tavoitteet, joita tavoitellaan. Eli tällainen sopimusten solmimisprosessi täytyy olla instituutioiden välinen ja monitahoinen. Kiitoksia. The results so far are relatively positive. Tähän mennessä tulokset ovat olleet suhteellisen positiiviset. Tilintarkastustuomioistuin on lausunut ajatuksensa, hyödylliset ajatuksensa monessa vaiheessa prosesseja. Haluaisin keskittyä kolmeen asiaan. Ensimmäinen liittyy siihen, en, että rahoitusvälineiden mallissa pitäisi olla enemmän yhdeis, yhtei, yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta. Budjettivalikunta ja ehkä sihteeristö ovat siinä tilanteessa, että kannattaisi käydä läpi, mitä sanoja käytetään rahoitusvälineiden kuvaamisessa niin, että ne olisivat johdonmukaisia. Ja rahoitusvälineet, joihin ei liity rahoitusvälineen ominaisuuksia kuvattaisiin jollain muilla sanoilla. Toivottaisimme tervetulleeksi yksinkertaisen täytäntöönpano järjestelmän niin, että selkeät suuntaviivat kattaisivat myöskin asianmukaisen lainsäädäntökehyksen ja välineiden välinen yhteistyö pitäisi olla mahdollista. Lisäksi avoimuus, suurempi avoimuus olisi tärkeää. Olettaisimme, tai odottaisimme, että rahoitusvälineitä olisi vähemmän ja ne olisivat johdonmukaisempia. Ja kaikenlainen epäsuhtaisuus tulisi vähentyä. Me odotamme innolla kysymyksiä ja kommentteja, minkä toivomme olevankin, olevankin meidän täällä olemme yksi tärkeä tarkoitus ja syy. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Aivan mainiosti noudatitte rajoja. Tämä analyyttinen tutkimus on nyt tuotu kommentoitavaksi. Useat edustajat komissiosta ja rahoituslaitoksista kertovat meille, mitä tästä tutkimuksesta on voitu oppia. Ja ensiksi nyt saamme sitten kuulla Euroopan komission edustajia. Meillä on kolmekin edustajaa täältä. Toivon, että ette puhu kymmentä minuuttia kauempaa te kolme keskenämme paradiensiksi. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti haluaisin kiinnittää huomiota tähän tutkimukseen, jonka olen juuri saanut lukea. Tähän James Penskin juuri puuttui ja hän puhui tuosta rahoituskehyksestä. Ja erityisesti näistä neuvottelu, neuvottelu edustajista, ehkä Kajer ja sitten muutama muu, Libelini varsinkin, ovat näiden tarkistusten, hyväksyttyjen tarkistusten kautta saaneet aikaan aika hyviä uudistuksia avoimuuteen budjettivallan käytössä näiden välineiden täytäntöönpanossa ja käyttöönotossa. Tämä takaa meille kurinalaisen tiukan puitteiston näille, näille välineille. Ja me haluaisimme nyt rahoitusasetuksen saada kohta puoliin päätökseen ja erityisesti kaikki näitä välineitä koskevat päätökset. Meillä on neuvostossa ongelmia edelleenkin, koska neuvosto vaikuttaa kovasti nihkeältä reflows-lausiketta hyväksymään. Me olemme sitä pyrkineet kovasti viemään eteenpäin ja me olemme pyrkineet nyt myös saamaan talousarviovaliokunnan tuen, jotta voisimme viedä tämän reflows-käsitteen neuvostossa myös eteenpäin ja ilman tätä koko rahoitusvälineet oikeastaan jäävät vähän vähemmän operatiivisiksi. No me olemme myös sitten saaneet parlamentin ja talousarviovaliokunnan tuke, tuen toivoaksemme tähän johdon, tälle joka on johdonmukaisuudelle kaikille sektorikohtaisille toimille näiden välineiden käytössä. Me tarvitsemme siis kovasti teidän valiokuntanne tukea voidaksemme selvitä. Tästä on kyse sitten sektorikohtaisista toimista tai sitten itse kokonaisrahoitusasetuksesta. Kiitos. Kiitokset ja sitten Afnit, olkaa hyvä. I would like to thank the committee for the opportunity given to... Kiitoksia tälle valiokunnalle siitä, että saan olla mukana tässä tärkeässä rahoitusvälinekeskustelussa ja kävisin läpi ja kiittäisin myös tästä tutkimuksen antamista ajatuksista. Rahoitusväline on ikään kuin tuetkin, sitä käytetään, niillä käytetään budjettia politiikan tavoitteen saavuttamiseksi. Niitä on ollut jo olemassa jo 15 vuotta. Ja niitä on testattu laajasti komissiossa. Ne ovat käyneet monia arviointikierroksia läpi ja niitä on myöskin tilintarkastustuomio istuin tarkastanut ja uskomme, että ne ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi ja olemme varmoja, että niistä voi tulla tehokas ja vaikuttava malli, jolla voidaan saada aikaiseksi EUn politiikan te- tehokasta toteuttamista. Meidän mielestämme rahoitusvälineillä on kolmen tyyppisiä etuja. Ensinnäkin niillä saadaan kaikkien toimijoiden intressit otettua huomioon ja linjautettua, jotka kattavat esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja monet muut organisaatiot. Nämä kaikki ovat mukana siis EU-politiikan aikaansaamiseksi, joten tämä on hyvin tärkeää. Kyseessä ei ole pelkästään EU ja komissio, vaan mukana on myös muita toimijoita, jotka onnistuvat äh, olemaan yhteydessä äh, loppukäyttäjien kanssa eu politiikkojen aikaansaamiseksi. Sitten kyseessä on kerrannaisvaikutus myös, koska sillä saadaan vedettyä lisää rahoitusta avalle ja sillä saadaan rajoitettua kokonaisriski jo etukäteen ja pystytään jakamaan kaikkien toimijoiden välinen riskinjako. Ja lopuksi rahoitusvälineillä on se etu, että ne antavat meille mahdollisuuden hyödyntää täysimääräisesti kaiken sen tärkeän asiantuntemuksen, joka on käytettävissä pitkin avun jakamisketjua. Rahoitusvälineillä on näkyvä paikka poliittisella agendalla EU:ssa sekä EU 2020-strategian yhteydessä ja seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Aikaisemmin rahoitusvälineet ovat auttaneet meitä saavuttamaan satoja tuhansia tuensaajia, avunsaajia, pk-yrityksiä, infrastruktuuria ja niin edelleen. Sekä EU-tasolla että rakennerahoituksen tasolla. Ja sieltä saadaan takaisin myös takaisin rahaa, jos verrataan rahoitusvälineitä esimerkiksi tukiin, niin silloin kun tuissa tulee takaisin rahaa, se tarkoittaa sitä, että asiaan on liittynyt jonkinlaista epäsäännönmukaisuutta, eli rahaa ei ole mennyt oikeaan osoitteeseen. Mutta sen taas rahoitusvälineessä, äh, rahoitusvälineen kohdalla on aivan normaali, että raha tulee takaisin. Se kuuluu sen toimintaperiaatteeseen. Olemme hyvin herkkiä sille, että rahoitusvälineiden pitäisi olla käytössä vain silloin, kun markkinoilla on epäjärjestystä, häiriöitä ja investointitilanne on vähemmän kuin optimaalinen. Tietenkin vääristymä voi tulla ja sen takia niitä pitäisi, niiden käyttöä pitäisi rajoittaa vain niille alueille, joissa saadaan aikaiseksi mahdollisimman suurin lisäarvo EUn toimilla. Tuet taas ovat kaikkein e, parhaiten tai e, ensisijainen tapa panna täytäntöön toimia vääristävät markkinoilta paljon enemmän. Seuraavan rahoituskehityksen kehyksen aikana on tarkoitus kehittää rahoitusvälineitä myös, mutta täytyy sanoa, että identifioimamme heikkoudet eivät liity rahoitusvälineiden laatuun ja luonteeseen, vaan niiden täytäntöönpanoon. Ja sen takia se puitteisto, jolla rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön, pyrkii hyödyntämään komission paikantamia parhaita käytänteitä ja myöskin tuo, tilintarkastustuomioistuimen äh, ehdottomia valvontatoimia. Yhtäältä on yritettävä saada tasapaino aikaiseksi raportoinnin ja, äh, ja hyvän hallinnon ja toisaalta äh, houkuttelevuuden välillä ulkopuolisille sijoittajille. Merci. Meillä vielä on myös Gonsalves, joten joudun keskeyttämään puheenvuorosi. d- minute minuutin vielä tarvitsisin. We um, have um, reduced... Niin, me olemme nyt vähentäneet välineiden lukumäärää. Niitä on tulevaisuudessa nämä kuusi. Se on kriittinen massa. Olemme pyrkineet vähentämään päällekkäisyyttä niiden välillä ja varmistamaan paremman koordinoidin eri välineiden välillä rakennerahastojen puitteissa, EU-puitteissa ja tulevaisuudessa rahoitusvälineet voivat toimia hyvin tehokkaasti, niin että voidaan rahoittaa julkista politiikkaa. Niillä voi olla tärkeä rooli 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Kiitokset. No niin, tämä oli siis Havenit tuolta ECFin pääosastosta ja sitten aluepääosastosta Antonio Konsalves. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, rahoitusvälineet kohesiopolitiikassa ovat sellaisia, että on pitkä perin. Nykyistä ohjelmointikaudella välineitä käytetään ensisijaisesti kolmen tyyppisiin investointeihin, investointeihin yrityksiin, ennen kaikkea pieniin, keskisuuriin ja mikroyrityksiin, investointeihin kestävään kaupunkikehitykseen, investointeihin energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteisiin ennen kaikkea rakennussektorilla mukaan luettuna asuntorakentaminen. Näiden välineiden toimeenpannon osalta mutta kohdepolitiikassa on mukana lukuisia kumppaneita. On holding, rahastoja, rahoitusviranomaiset voivat antaa välineen toimipanon tällaisten rahastojen tehtäväksi, tai ne voivat tehdä sen suoraan rahoituksellisten välikäsien kautta, jotka sitten tekevät investoinnit loppuvastaanottajille. Mutta on kysymys suhteista hallinnoivien viranomaisten rahastojen välillä ja komissio ei ole mukana näissä suhteissa suoraan. Komissio esitteli 2011 vuoden lopulla kattavan kertomuksen, joka koski investointeja, joita tehtiin rahoitusvälineiden puitteissa kohesiopolitiikassa. Ja tämä tässä viiteajaksona oli 31. joulukuuta 2010. Ja tuohon päivään mennessä rahoitusvälineet kohesiopolitiikassa edustivat noin yli 10 miljardia euroa jotka oli osoitettu kohesopolitiikan ohjelmille, ja niistä 7,6 miljardia oli EUn varoja rahoitus aluekehitysrahaston puitteista. Nämä investoinnit yrityksiin tehtiin yli 20 000 yritykseen ja tätä kautta luotiin yli 90 000 työpaikkaa. Toisaalta nämä 7,6 miljardia euroa, jotka oli sidottu aluekehitysrahastossa tähän tarkoitukseen niistä yli 50 prosenttia oli jo investoitu yrityksiin, mutta sen lisäksi yli 3,6 miljardia lisävaroja saatettiin liikkeelle yksityiselle sektorille tehtyjen investointien, rahastossa tehtyjen investointien lisäksi. Sen lisäksi oli rahoitusvälineitä, jotka koskevat kestävää kaupunkikehitystä, huomattavissa jäsenvaltioissa, jotka edustivat mm, kokonaisuudessaan yli 2 miljardia, lähes 2 miljardia euroa. Kollegani mainitsi melkoisen lukumäärän etuja, jotka liittyvät rahoitusvälineen käyttämiseen sen sijaan, että käyttäisiin apurahoja. Tämä on tilanne myös kohesiopolitiikassa samojen varojen uudelleenkäytön Luonteelliseksi samoja voidaan käyttää usean otteeseen, omaisuus myöskin ottaa käyttöön lisäresursseja, rahoitusvälineet luovat tuloa, korkoja, osinkoja ja muuta, joka voidaan nimestää uudelleen, mutta tärkeää on se, että myöskin tätä kautta tuodaan mukaan yksityisen sektorin asiantuntemus, joka yhdessä julkisten varojen kanssa voi saada aikaan kestävämmän vaikutuksen ajatellen investointeja, joita loppuvastaanottajat tekevät on olemassa suuria kannustimia käyttää varoja tehokkaammalla tavalla, koska rahoitusvälineet antavat varoja loppuvastaanottajille, jotka ovat maksamaan sen takaisin, joten he, on heidän etujensa mukaista tehdä investointeja, jotka ovat kestäviä ja e, ovat e, järkeviä investointeja. Pähkinänkuoressa yksi euro käytetään rahoitusvälineen kautta voi saada liikkeelle lukuisia euroja lisää kohdistopolitiikan tavoitteiden, tavoitteiden hyväksi ja saa aikaan korkean tasoisia hankkeita, kestäviä hankkeita. Voisittekohan jo päättää puheenvuoronne? Näistä syistä rahoitusvälineen käyttö tulevaisuudessa on varmastikin äh, tärkeämpää kohesiopolitiikassa. On ollut joitakin ongelmia, jotka on havaittu nykyohjelmointikaudella, komission esityksen kautta, joka koskee hyvinvointi kautta. Me olemme pyrkineet puuttumaan näihin ongelmiin, olemme luottavaisia sen suhteen, että rahoitusvälineet ovat hyvin tehokas tapa käyttää julkisia varoja kasvun työpaikkojen aikaansaamiseksi, jotka ovat kohesiopolitiikan tavoitteet. Merci messieurs, c'est concis et clair. Kiitokset, tämä oli hyvin äh, selkeä. Ja sitten Dominik Rajankuur, hän johtaa institutionaalisten asioiden yksikköä Euroopan investointipankissa. Ja hän onkin meidän kokouksissamme tuttu vieras. Merci, monsieur le président. Kiitokset puheenjohtaja. Pyrin pitämään kiinni tästä ajasta ja ehkä myös jättääkseni teille jotain miettimisen aihetta, niin pari kuvaa puhuu enemmän kuin pitkät puheet täällä, joten minulla on tässä esittää teille muutama kuvanen. Ensiksi tämä piirros. Sitä ehkä on vähän vaikea lukea, mutta tämä pyrkii vain selittämään sen, että tuo investointiin ohjattu rahatyyppi liittyy suoraan hankkeen piirteisiin. On tärkeää taata se, että nämä investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että se kokonaisyhteiskuntaa palvelee. Ja kun tämä on selvää, niin silloin voidaan ajatella, että tuo talousarvio todella auttaa ja tuossa, tuossa vasemmalla puolella on korkean tason hyöty ja sitten alempana alemman tason hyöty. Eli voi olla, näyttää siltä, että on turha tuo, käyttää rahoja jos niillä ei ole mitään varsinaista tuottoa. Tässä on esimerkkinä esimerkiksi kaupalliset lainat ja sitten on nämä EU-lainat tuolla alimmassa luokassa. Keskellä on tuo yhteisrahoitus, jossa on tuo korkeammat riskit, mutta tuottavuus pienempi. Ja sitten toinen kuva, niin, kuva jonka haluan teille esittää, pyrkii selostamaan kaikkien osallistujien etuja, jotta päästään tuohon päätavoitteeseen kasvuun ja työllisyyteen 2020 Euroopan strategiassa Euroopan unionin korkeimmalla, unioni on korkeimmalla kohdalla tästä ja siinä puhutaan strategiasta ja politiikan luomisesta. Nämä rahoitusvälineet vaativat myös tiettyä kurinpitoa. Kun raha täytyy maksaa takaisin, niin täytyy tietysti valvoa sitä ja toimia kurinalaisesti. Ja sitten on tuo, nuo eri kertoimet eri sektorikohtaisista lähtökohdista. Ja sitten tässä oikealla reunalla on komissio ja siinä on politiikan vaikutusten vahvistaminen ja sielläkin on nuo kertoimet samoin kuin rahoituskapasiteetin ja asiantuntijuuden liikkeelle saaminen. Ja sitten tuolla vasemmalla puolella keskuspankki, tai tuo investointipankki, joka juuri puhuu siitä, että täytyy pyrkiä käyttämään optimaalisimmalla tavalla tuo pääoma ja sitten puhua vielä tästä riskinotosta. Minun tärkeimmät kohtani ovat nyt tässä. Lopuksi ne ovat nämä avainkohdat rahoitusvälineille. Ensiksi haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että investointipankkiryhmä on ainoa, joka Euroopan unionissa on sidottu kaikkiin unionin tavoitteisiin, velvoitteisiin ja standardeihin, ja täten on varmaan syytä muistaa tarkasti juuri se, mikä meidän roolimme on EUn sisällä. 27 jäsenvaltiota tähän kuuluu mukaan. Ja sitten meillä on tässä tietysti aluekehitysrahaston edustaja myös ja myös kansainvälisten ja kansallisten asioiden edustajia tämä eroaa sinänsä toisistaan. Ja rahoitusvälineiden täytyy olla joustavia, markkinoiden kannalta yksinkertaisia, jotta ne ovat kustannuksellisesti alhaisia ja sitten niitä täytyy pystyä valvomaan ja myös tuota kertoimia maksimoimaan. Ja kolmanneksi näiden rahoitusvälineiden pitäisi myös taata tuo ex ante poliisitavoitteisiin pääsy ja myös kriteereihin pääsy ja myös eh, sitten jälkeenpäin raportoida näistä kysymyksistä. Tosin täytyy olla tietynlainen itsenäisyys tässä EIB-ryhmässä, eh, jotta voidaan itsenäisesti tuoda tuo lisäarvo näistä in, ehdotetuista investoinneista ja tarjota yhteiskunnalle todellista hyötyä. Ja viimeinen kohtani niin tässä on se, että täytyy tietysti tehdä arvo siitä, miten nämä mm, rahoitusvälineet hyväksytään näin, tästä koko rahoitusvälineiden ryhmästä. Ja pankit pääosin pelaavat tässä rahoitusvälinekentällä ja samat, samojen velvollisuuksien ja, ja vaatimusten pitäisi koskea niitä kuin kaikkia muitakin. Kiitokset. Eli tämä siis investointipankilta ja seuraavaksi jälleenrakennuspankki Rova Baines, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voisin um, kiittää valiokuntaa myös siitä, että Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on kutsuttu tänne puhumaan tästä jatkuvasta tärkeästä aiheesta ja siitä tulee yhä tärkeämpi varmasti uuden monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa. Kuten kollegat sanoivat, mistään uudestahan ei ole kyse. Nämä välineet on olleet käytössä jo monen instituution esittelemänä käytön ottamana erityisesti Euroopan investointipankin ja tietenkin EUn rakennus ja kehityspankki on ollut prosessissa mukana. Ihan muutama huomautuksen. Tässä esittäisin ne sitten case-tutkimuksen lopulla, jos on aikaa. Kalvoja minulla ei ole, mutta teille on toimitettu taustatietoja. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että rahoitusvälineet pitäisi pitää tervetulleena asiana, eikä, eikä ajatella, että tässä nyt ollaan kriisissä ja siksi niitä täytyy käyttää. Jälleenrakennus- ja kehityspankki on tällä linjalla. Rahoitusvälineet ovat tervetulleita siksi, että ne ovat yhteensovimampia kestävän markkinakehityksen kanssa, jos ajatellaan investointeja, koska voidaan varmistaa niiden kestävyys, mutta ne ovat hyviä siinä mielessä myös, että niillä luodaan paikallismarkkinoita tarjoamalla rahoitusta sellaisille sektoreille, jotka niitä voivat luomaan. Ja usein meillä on paljon tukia ja avustuksia käytössä, jotka saattavat vääristää paikallisten rahoitusinstituutioiden halukkuutta toimia. Eli kestä, kestävä vaikutus tällä alalla on pitkäaikainen ja tavoitteena olisi saada aikaiseksi alkuinvestoinnit, mutta näiden pankkien tavoitteena on luoda paikallisesti kapasiteettia rahoittaa investointia myöskin pitkällä aikavälillä. Joten meidän kannaltamme katsottuna tämä on hyvin tervetullut ajatus niin, että saadaan markkina, markkinoille sopivampia välineitä, jolla taataan investointien pitkäaikainen kestävyys sittenkin, kun EUn apu on ohi tai tuki on ohi. Ja kollegat totesivat jo myös, että tällä saadaan todellakin vedettyä mukaan eri rahoitusinstituutioiden asiantuntemus koko prosessiin jotta saataisiin toteutettua EUn politiikkaa. Ne instituutiot, jotka ovat täällä jo läsnä tänään, ovat aika erilaisia keskenään, mutta toisaalta taas hyvin ominaisluonteisia. Jos nyt selostan hieman Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin roolia. Meidän tarkoituksemmehan on rahoittaa pääasiassa yksityissektoria. 70-80 prosenttia asiakkaistamme koostuu heistä. Tämä on toisaalta jonkinlainen haitta, koska me emme ole ihan jokaisessa jäsenvaltiossa paikalla, mutta toisaalta me olemme läsnä hyvin paikallisella tasolla. Meillä on syvää paikallista osaamista ja aivan erityisosaamista toisinaan alakohtaisesti. Esimerkiksi rahoitusalalla me olemme hyvin vahvoja kehityksen ja kestävän rahoituksen ja kunnallisrahoituksen aloilla. EBRDn kohdalla tarkoituksena on saada investointia aikaiseksi, mutta myös taloudellista kehitystä EUn politiikan tavoitteiden mukaisesti. Ja jos projekti ei tällaisia tavoitteita edistä, niin silloin projekti ei pääse etenemään. Me otamme tämän ehdon hyvin vakavasti. Omalta puoleltamme me tunnustamme ilman muuta harmonisoinnin ja virtaviivaistamisen tavoitteet. Olemme kuitenkin esittäneet varoituksen sanan, kuten muunkin kollegat nimittäin, että välineissä täytyy olla jonkinlaista joustavuutta niin, että niillä voidaan saada aikaiseksi myöskin markkinoiden tasapainottamista ja eriarvoisuuden tasoittamista. Julkiset investoinnit esimerkiksi energiatehokkuuteen tietyssä maassa täytyy räätälöidä kyseiseen ympäristöön sopiviksi silloin, kun työstämme tavoitteita puitteistoja, niin haluamme tehdä työtä koko maan laajuisesti, mutta toisaalta todella välineissä täytyy olla joustavuutta, jotta voidaan puuttua spesifeihin ongelmiin perustuen markkinatutkimuksiin ja markkinahäiriöistä saataviin tietoihin. Ja tämä on varmistettava, että tavoitteet ovat EUn politiikan tavoitteiden mukaisia esimerkiksi energiatehokkuudessa. Me suhtaudumme erittäin myönteisesti rahoitusvälineiden käyttöön, erityisesti niillä aloilla, joilla yksityiset rahoitusmarkkinat eivät tarjoa rahoitusuutta ja tarvitaan julkisia rahoituslähteitä erityisen EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän ei pitäisi heittää lasta pois pesuveden mukana. Me olemme kovasti rahoitusvälineiden kannalla ja niiden käytön kannalla, niin samanaikaisesti on kuitenkin niin, että silloin kun yksityissektorin rahoitusta puuttuu, se voi johtua siitä, että on olemassa tietty ongelma, johon täytyy puuttua. Ja joskus saatetaan tarvita myöskin tukia ja avustuksia ja kapasiteetin rakentamista, jotta näistä, ma- näistä markkinaongelmista pää- päästäisiin. Eli toisinaan tarvitaan räätälöityjä avustuksia ja tukia rahoitusvälineiden lisäksi. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten Mark Schublin, olkaa hyvä. Euroopan investointirahastosta. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin nopeasti nyt puhua tästä, tästä esimerkein yhdestä rahoitusvälineestä ja tämän esimerkin kautta puhun tärkeistä kysymyksistä meille tässä katan myös monet asiat, jotka kolleganikin ovat ottaneet esille. Puhun tästä progress mikrorahoitusohjelmasta. Se on 2011 otettu mukaan meidän instituutiossamme ja ajat, al, alkuajatus tuli tuolta työllisyyspääosastosta. Tämä tähtää köyhimpien et, edun edistämiseksi. Tässä tarkoitus on auttaa niitä, jotka ovat joutuneet työmarkkinoilta pois pääsemään takaisin työmarkkinoille mikrorahoitusjärjestelmän kautta. Investointipankki on osallistunut tähän työhön ja me olemme luoneet pääosaston ja investointipankin kanssa saaneet tällaisen 100 miljoonaa euroa vuodesta 2011 vuoteen 2016 asti. Ja jo niiden pohjalta voidaan sitten tarjota lainoja ja osallistua tähän työhön. Tämä, tämä mikrorahoitusjärjestelmä on ottanut myös pieniä yhteistyöpankkeja mukaan mikrorahoituspuolelta. Ja me tahdomme juuri pankki sektorilta syrjään jääneiden ihmisten hyötyvän tästä yrityksen luomisessa, koska yrityksen luominen tietysti on yksi keino työttömyydestä ulospääsyyn. Ja tätä on käytetty siis vuodesta 2011 lähtien ja nyt 114 eh, miljoonaa euroa on jo käytetty 14 valtiossa hyvin moniin eri hankkeisiin. 27 miljoonaa on annettu kolmelle miljoonalle pikkuyritykselle. Tämä on hyvin kiinnostava eh, järjestelmä toimia hyvin nopeasti hyvin täsmällisin tavoittein. Haluaisin puhua nyt tärkeimmistä tavoitteistamme. Me haluamme resursseja käyttää järkevästi, jos ajattelemme esimerkiksi nyt komission ja investointipankin yhteistä työtä. Komissio kattaa osan riskeistä. Ei en uskon, että me saamme tähän mukaan myös kaupallisia sijoittajia mukaan tähän koko rahoitushankkeeseemme. Ja sitten tähän toiseksi on mainittava tuo riskin jako. Tämä tässä Euroopan unionin osallistuminen kattaa tuon riskin. On kyse sitten mistä tahansa sektorista, kun kaupalliset sijoittajat ovat jo luokitelleet tuon sektorin hyvinkin hankalaksi ja vaaralliseksi sijoittaa. Ja näin voidaan tarjota sitten riskin kattamista ja myös vahvistaa tuon sektorin profiilia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että me tarjoamme tällaista kerroinvaikutusta, eli kun tuo 100-200 miljoonaa, 100 miljoonaa siis siis pankilta ja sitten 100 tuolta komissiosta on nyt sijoitettu, niin me uskomme, että olemme 550-600 miljoonaa euroa hyötyä saaneet yritystoimijoille neljän vuoden aikana. Ja tässä oli siis vain pieni osa unionin talousarviosta käytetty tähän suuren voiton saamiseen. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Ja, ja Otan tästä yhden pienen esimerkin mikrorahoitusjärjestelmästä, esimerkiksi Alankomaista. He ovat saaneet myös Belgradin tukea tähän, ja siinä on kyse sitten myös yhteisestä riskin kattamisesta, ja on saatu lähes tulkoon 20 miljoonaa euroa myös kaupallisilta pankeilta, yksityispankeilta, ei pelkästään julkisen puolen rahasta rahastosta. Voitteko kohta puoliin päättää puheenvuoron, niin sanoo puheenjohtaja. Niin kyllä kyllä pyrin tähän. Niin tämä, tässä luodaan myös selvää joustavuutta, joiden, jonka kautta pitäisi 27 kohta 28 markkinan tarpeisiin vastata. Kiitokset kiitos teille. Ja seuraavaksi Gerhard Hyömer, hän tulee puhumaan meille pienten ja keskisuurten yritysten puolesta. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä, että saan puhua täällä pienten yritysten puolesta, jotka ovat tärkeimpiä kohderyhmiä rahoitusvälineille eurooppalaisissa ohjelmissa. Haluaisin aluksi sanoa, että tehokkuuden lisäksi, joka rahoitusvälineissä on verrattuna apurahoihin, me olemme rahoitusvälineen puolesta takuinen vuoksi siksi, että ne vääristävät vähemmän kilpailua kuin apurahat tai julkinen raha, jota osoitetaan yrityksille. Jos katsotaan nykyisiä ohjelmia tai ohjelmia, joita on nähty viimeisten kymmenen vuoden aikana, on hyviä kokemuksia. Ensinnäkin nämä ovat pitkältään luoneet takuuohjelmia vanhoissa jäsenvaltioissa ja nyt uusissa jäsenvaltioissa – ja sen lisäksi eurooppalaiset ohjelmat nyt talouskriisin aikana valtionavun sääntöjen mukana ovat pitkälti myös vaikuttaneet siihen, että PK-yritysten sektori on pystynyt vakauttamaan vuoden 2010 aikana, mutta on myös ongelmia. PK-yritykset ovat tällaisen tuotantoketjun loppupäässä, mitä tulee rahoitusvälineisiin. Rahat lähtevät komissiosta ja sitten eurooppalaiset välikädet kansalliset ja niin edelleen toimivat, joten me emme sinänsä ole mukana näissä ongelmissa, mutta olemme voineet katsoa, että mutkikkaiden säädösten vuoksi on hyvin vaikea saada ohjelmia käynnistymään ja on tarvittu poliittista asioihin muuttumista, että ohjelmat on saatu liikkeelle. Rakennerahastot, nykyiset säädöskoskuvat rakennerahastoja tekevät vaikeiksi käyttää rahoitusvälineitä. On monia hankkeita monilla alueilla Euroopassa, jotka, ei, jotka ovat sellaisia, että niissä oli voitu tehokkaasti toteuttaa ohjelmia liittyen ongelmiin, jotka liittyvät säädöksiin ja sopimusten tekemiseen. Kolmas asia on sitten se, että ehdot, joita komissio asettaa näille välittäville tahoille äh, rahoitusvälineiden saamiseksi eivät ole houkuttelevia niin, että PK-yritykset ja niiden omat pankit hyödyntäisivät näitä. Ja tätä pitäisi välttää tulevaisuudessa, koska tämä merkitsee sitä, että markkinoiden kannalta hyödytön väline. Sitten riskipääoma. Euroopan komissio valtionapusäännöissään sallii sen, että tuetaan riskipääoman aikaansaamista pk-yrityksille antamalla takuita riskipääomarahastoille, antamalla kannustimia yksityisille investoinnille, investoijille ja niin edelleen. Tämä kaikki on nyt tällä hetkellä kiellettyä eh, rahoitusvälineiden osalta, joten ei ole mitään järkeä siinä, että toisaalta on säädöksiä, jotka koskevat valtionapua, jotka sallivat asioita, joka sallii asioita, mutta toisaalta sitten on ohjelmia, jotka eivät salli näitä samoja asioita, ja tämä nykyiset pääomafoorumitkaan eivät salli näitä, joten pitäisi puhua enemmän joustavuudesta, mitä tulee julkisten varojen käyttämiseen, esimerkiksi riskipääomarahastossa. Ja lopuksi on liian monia eri välineitä käytössä tällä hetkellä, liian monia ohjelmia, liian monia eri lähteitä pankeille ja pk-yrityksille, joten on vaikeaa saada yleisnäkemystä tilanteesta, mutta olemme iloisia siitä, että on nyt uutta kehitystä, jossa pyritään vähentämään välineitä, vähentämään ohjelmia ja luomaan tällainen foorumeita, joiden kautta pyritään eh, harmonisoimaan järjestelmiä. Olemme täysin näiden takana. Olemme Pidämme myös erityisen hyvänä sitä, että eivät pelkästään pitkät takuut ole olemassa, vaan, vaan myöskin takuut, jotka liittyvät muihinkin välineisiin. And we are happy that... Me olemme iloisia siitä, että rakennerahastot ovat helpompia käyttää rahoitusvälineen osalta komission ehdotukset, jotka liittyvät horisontti 2020 siitä, mikä summa, on se raja siitä, mikä menee hoidon käyttöön. Parlamentissa neuvostossa on paljon panostusta lisätä tätä 500 000 yhteen miljoonaan. Jos tämä kynnysarvo säilyy, se merkitsee, että PK-yritykset lentävät ulos horisontti 2020 rahoitusvälineistä, koska ne tarvitsevat riskin jakamispääomaa alle miljoonan, eikä yli yhtä miljoonaa. Oikein ymmärrä, miksi nyt pitäisi olla niitä rinnakkaisvälineitä. Meillä on riskin jakamisaloite ja CIP rinnakkain. Miksi näitä tarvitaan? Kukaan ei pysty vastaamaan tähän tänä päivänä. Ehkä voimme päästä eroon tästä rinnakkaisuudesta. Kiitos. Kiitos tästä tärkeästä puheenvuorosta kun edustat juuri näitä pääkäyttäjiä. Ja sitten Christophe Bourdieu, hän edustaa Ranskan tärkeää säästökassaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiit, niin, nyt minä en nyt kirjallisesti mitään esitystä ole tässä teille lähettänyt. Sanon muutaman sanat erityisesti ennen tuota Kremeriä. Minä kerron teille, että tässä nyt Ranskassa yleisrahoitusalalla me olemme tärkeä laitos. Meillä on jo vuosisataa kokemusta asiasta ja rahoitusvälineistä paljon kokemusta. Minä puhuisin teille tässä siitä, että me olemme pyrkineet arvioimaan Euroopan unionissa käytetty, unionin mahdollistamia rahoitusvälineitä, jotka ovat käytössä Ranskassa. Ja olen ollut kiinnostuneena kuuntelemassa näitä muita näkemyksiä. Vuodesta 2007 lähtien CDC on ollut kovasti kiinnostunut erityisesti pitkään aikavälin aspektista rahoitusvälineissä investointipankin kanssa. Me olemme tehneet yhteistyötä kovasti ja luoneet tällaisen yhteisen ajatuspankin investoinneista ja rahoituksesta. Me olemme tämän Margareetta-nimisen hankkeen laatineet. Se on hyvin tärkeä pitkän aikavälin hanke. En puutu siihen sen enempää. Me olemme myös muiden kollegoiden kanssa halunneet kehitellä tällaista riski pääomahanketta. Sen nimi on Film ja siinä nimenomaan nyt tähdätään riskipääoman vakauttamiseen. Ja minä puhuisin näistä uusista rahoitusvälineistä. Tässä te olette jo puhuneetkin niistä ja sanoneet, että näitä rahoitusvälineitä itse asiassa pääosin on jo pitkään aikaan ollutkin. Nyt kyse on 2013-2020 arvioinnista. Ja minä huomauttaisin, että unionin varojen käytön käyttöt pitäisi optimoida näiden uusien välineiden kautta. Ja tämä siitä syystä, että me uskomme, että tuo 2020 strategian kautta tuon kasvun päämoottorit ovat nimenomaan pitkän aikavälin kysymyksissä, eli perusrakenteissa, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, koulutuksessa ja sen sellaisessa. Eli tähän, näihin sektoreihin meidän täytyisi näitä investointeja nimenomaan pystyä osoittamaan. Ja tämä, tässä yhteydessä nimenomaan yhteisöjen rahoituksen kautta me voimme toimia tehokkaasti ja vahvasti. Meidän täytyy tosin vasta taata se, että tehokkuus toteutuu maksimaalisesti Tehokkuus tarkoittaa sitä, että nyt meillä, me käytämme unionin varoja ja kansallisia varoja, ja meidän täytyy taata se, että näillä rahoitusvälineillä voidaan saada suurin mahdollinen määrä säästöjä käyttöön sekä yksityispuolelta että julkispuolelta tuon 2020 ohjelman palvelukseen. Ja tämän täytyy toimia avoimesti, hyvin yksinkertaisesti, eli ei luoda tässä mitään suurta hankkeviidakkoa sille, miten näitä varoja saataisiin käytettyä ja myös kansallisella tasolla pitäisi päästä mukaan tähän ohjelmaan nopeasti ja lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisimmäksi. On tärkeää unionin ähm, myös miettiä, minkälaisia pitkän aikavälin kehi, ähm, rakennelmia meillä voisi olla erityisesti uusits-ohjelmassa. Miten voitaisiin nimenomaan nyt pitkän aikavälin myötä löytää sellaisia säästöjä ja sellaisia sijoituksia, jotka päästäisivät meidät tästä hirveästä velkakierteestä, johon moni meistä on ajautunut. Kiitokset. Kiitokset teille ja sitten vielä lopuksi KFV Bankergruppen edustaja herra Christian Kremel. Time... Kiitos ja kun aikaa on vähän, aion puhua vain yhden lausella niin KFV on Saksan valtion omistama kehityspankki. Sillä on kolme aluetta. Edistämme pekoyrityksiä, edistämme hallintorakennusta ja kansallisella alueella rahoitamme hankkeita, kehittyvissä ja sitovaistuvissa maissa. Kaikessa toiminnassamme Saksassa, Euroopassa ja kansainvälisesti me sovellamme eu ohjelmia ja tänään haluaisin antaa teille yhden esimerkin kustakin. Aloitan Saksasta. Kilpailu, kyky ja innovaatio puiteohjelma CIP, KFV antaa EIF investointirahaston takuut, joka rahoitetaan – tämän rahoit- ohjelman puitoilman pu- puitteissa ja tämmöisessä rahoitusvatu pankkautta ja pankki rahoittaa sitten PK-yritystä käynnistää toimintaa, koska pankit ovat haluttomia rahoittamaan uusia käynnistäviä yrityksiä. KFV ottaa 20 prosenttia riskistä. KFV pystyy tekemään näin vain siksi, että 50 prosenttia riskistä jaetaan CIP-ohjelman kanssa. Tämä riskinjakamis periaate johtaa korkeampaan äh, luontotasoon, eikä mitään äh, ongelmia äh, lainanottajille ja alhaisempiin korkotasoihin. Let me come to an example. Ja nyt ottaisin esimerkin Euroopasta, Elena. Tässä on kysymys riskin jakamisesta. Tässä jälleen kerran yhtään kattava yleisluotto tekniseen apuun tässä annetaan investointihommille, jotta rahoitetaan välitasoja, jotka puolestaan rahoittavat kuntia, energiaa ja infrastruktuurihankkeissa. Tämä johtaa kestävien investointien liikkumiseen pienissä suurissa kunnissa ja energiapalveluyrityksissä. Rahoitus, joka tapahtuu pankkien kautta, on tehokas kanava jakaa välineitä ja täydentävä lähestymistapa esimerkiksi EIBn ohjelmaan. Euroopan investointipankin kollegat myös tekevät tätä suoran luototuksen pohjalta. Tämä on siis yhdistelmä, jossa on mukana lukuisia kumppaneita Euroopassa. Ja lopuksi kansainvälinen esimerkki Afrikasta, infrastruktuuri, trustirahasto. Tässä ei ole kysymys riskin jakamisesta eikä teknisestä avusta. Tämä on tilan, jossa pyrimme levittämään tietotaitoa. Tämän trustirahaston käyttö pyydetään antamaan rakenneinfrastruktuuritietoa eteenpäin ja yhteenvedonomaisesti, mitä tästä on opittu, rahoitusvälineet ovat osoittautuneet hyvin hyödylliseksi niin voi olla hyvin tärkeä katalyytin rooli Euroopassa ja muuallakin. Rahoitusvälineet saavat aikaan hyviä vipuvaikutuksia, jotka ovat määrällisiä ja laadullisia. Niiden kautta voidaan saada aikaan lisäarvoa ja välttää sitä, että olemassa ohjelmat ruuhkautuvat. Tämä johtaa siihen, että voidaan käyttää kansallisia ohjelmia, mutta myös eurooppalaisia ohjelmia. Meidän tulee löytää yhdistelmiä kumppaneidemme kanssa, esimerkiksi Euroopan investointipankista. Rahoituksen, kansallista rahoituslaitosten osallistumisen pitäisi olla myöskin varmistettua. Tämä on mikään yllätys, että totean tämän. Ja soventamista toimipanorakenteet ja hallinto täytyisi pitää yksinkertaisena. Kiitos. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Kiitokset kaikille. Kiitos laadukkaista puheenvuoroista ja erityisesti siitä, että noudatitte pelisääntöjä ja aikarajoja. Haluaako nyt joku käyttää tilaisuutta hyväkseen? Meillähän on täällä tutkimuksen kirjoittajat ja komission edustajat paikalla ja myös tiettyjen rahoituslaitosten edustajia myös paikalla, jotka vasta, vastaavat sitten käyttäjistä. Onko nyt kysyttävää tai huomioitavaa tähän? Jöran, ole hyvä. Thank you, Chair. Yes, I have a Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi pari kysymystä ja kommenttia. Olen esittelijänä projektibondimietinnössä, jossa josta, käsit, josta äänestetään ihan muutaman minuutin päästä tämän session jälkeen. Pari asiaa haluaisin kysyä teiltä. Ensinnäkin on tietysti selvää, että rahoitusvälineet eivät ole mitään uutta, mutta olemme uudessa tilanteessa ja tarvitsemme niitä yhä enemmän, koska on aivan selvää, että sijoituksia on yhä vähemmän ja pankkien toiminta on rajoitetumpaa ja jäsenvaltioiden budjetit ovat tiukalla, mutta samaan aikaan investointitarve kasvaa. Ja siksi minulla olisikin kysymys KVFn ja CDCn edustajille. Molemmat puhuitte pitkäaikaisijoitusongelmista. Mitä tarkoitatte tällä? Mitä meidän täytyy näiden ongelmien hallinnoimiseksi tehdä? Voisitteko hieman kehitellä tätä ajatusta lisää? Ja olin iloinen siitä, mitä James Spencer ja hänen kollegansa sanoivat salkkulähestymistavasta, koska tätä yritämme juuri saada edistettyä omassa mietinnössä mietinnössäni. Toivottavasti sille saamme tukea. Tarvitsemme sitä sekä projekteihin, jossa on useampia projekteja, vaan myös PK yritysten tukemiseksi ja jotta saataisiin mukaan useampia rahoitusvälineitä. Tämä on hyvä ajatus minun mielestäni. Rahoitus tai investointien rahoittamisesta olisi mukava kuulla teiltä ajatuksianne projektibondi pilottivaiheesta jonka komissio on käynnistänyt, koska on käsitetty ehkä väärin, että Euroopan unioni olisi laskemalla liikkeelle bondeja, eikä meistä ole tulossa nyt minkäänlaista luoton helpotusvälinettä, niin kuin väitetään. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla teiltä, miten te näette tämän komission ehdotuksen ja kuinka voisimme sitä kehittää. Onko jotakin, mitä haluaisitte sanoa erityisesti vaikkapa projektibondiehdotukseen liittyen sen suhteen, mitä me voisimme tuoda neuvottelupöytään täältä parlamentista. Ja sitten lopuksi omassa mietinnössäni yritän pitäytyä projektibondi kokeiluvaiheeseen tai pilottivaiheeseen, mutta haluaisin avata ikkunan myöskin keskustelulle, joka käs, käsittelisi erilaista lähestymistapaa, eli että julkinen sektori pitäisi olla enemmän mukana bondien liikkeelle laskussa. Mitä mieltä te olisitte tästä? ajatuksesta. Ja komissiohan mainitsee myös ehdotuksessaan, että olisi tarvetta luoda vahvemmat bondimarkkinat, jossa olisi enempi likviditeettiä. Itse olen sanonut mietinnössä, mietinnössäni, että meidän pitäisi edistää Euroopan unionin laajuisia velkamarkkinoita. Mitä mieltä tästä olette? Kiitokset. Onko muuta sanottavaa tähän, kysyttävää tai muuta? Haluatko esittelijä? No, lopuksi sitten vasta. No, nyt meillä on täällä myös tutkija CEPS-keskuksesta e Jorge Nunes. Haluatteko te lyhyesti sanoa jotakin? Uh, uh, uh, Kiitos kutsusta. Olen täällä, koska minä olen tekemässä selvitystä, joka itse asiassa tulee olemaan jatkoa täällä esitellylle selvitykselle. Me siis keskitymme esityksiin sen sijaan, että me keskitymme siihen, mitä tähän mennessä on tapahtunut, mitä tähän mennessä on tapahtunut, sitä on jo tutkittu. Me pyrimme myös hyödyntämään samaa terminologiaa niin että ne ovat yhteensopivia niin, että kun luette yhden raportin, että sitten toista lukiessanne joudu hämmennykseen, vaan että on olemassa selkeä yhteys näiden välillä. Kommentteja haluaisin sanoa, että innovatiiviset rahoitusvälineet ovat hyödyllisiä, ne ovat normaaleja ja ne ovat aika hyviä ennen kaikkea sen määrittämiseen, missä tarvitaan apuraha ja missä täytyy olla muita mahdollisuuksia. Kun ihmiset ovat huolissaan riskeistä, on todettava, mikään ei ole vapaata riskistä. Jos ajatellaan miksi yhteistä maatalouspolitiikkaa, kun kiintiöitä ei täytetty ja rahoja pyydettiin takaisin, ja maat käytetään 30 vuotta siihen, eivätkä lopuksi kuitenkaan maksaneet takaisin. Tässäkin on riski. Tämä jotenkin on sitten taas hyväksyttävää. Mutta jos puhutaan takuista, jossa on valtaisa riski suhteessa järjestelmään, silloin ihmiset ovat huolissaan. Tavallisesti EUn säännöt ovat melko konservatiivisia sen sijaan, että olisivat sellaisia, että otettaisiin riskejä. Usein ovat hiukan liikaakin riskiä pelkääviä. Sanoisin, että vaikkakin on tärkeää, on vakavaa se, että puoletaan mm, siitä, että nämä instrumentit täyttävät EUn politiikan tavoitteita. Hankkeiden valintakriteerien täytyy olla selkeä. Pitää selkeästi esittää, mitä ovat tavoitteet käytölle niin, että ei ole tarvita liikaa seurata tätä, mitä kuitenkin hyvää, mitä paremmat kriteerit, sen paremmat hankkeet. Olen iloinen siitä, että ovi on nyt avattu yhdistää luotot ja apurahat. Tämä on hyvin tärkeää, koska PK-yritysten kannalta, koska monia hankkeita, joissa tiedän, että ne eivät koskaan käynnistyneet, koska järjestelmä on ollut aivan liian jäykkä monien yritysten kannalta. Joten nyt järjestelmä on hyvä, tämä on hyvin tärkeä. Yksi asia, mistä on tärkeä, on se, että on enemmän kapasiteetin luomista pankeissa, jotta pankit osallistuvat tähän, että ne oppivat ymmärtämään tämän, vielä aikaa ennen kuin järjestelmiä voidaan panna toimeen. Ja tarvitsemme myös selkeitä sääntöjä siihen, miten voidaan jakaa ponnistelut investointipankin kanssa, jolla on pääomaa ja voimaa, ja sen täytyy myöskin säilyttää asemansa eh, niin, että sillä on tämä kolmen a luokitus. Joten Euroopan investointipankki tarvitsee myös muita kumppaneita. Sääntöjä pitää olla selkeät, että kansainväliset rahoituslaitokset ja julkiset pankit, että niilläkin on roolinsa. Tämä on hyvin selvää. Ne pitää olla selkeästi tilvelvollisia. Tämä pitää siis saada selväksi. That is instruments also on tärkeää, että nämä välineet noudattavat tiettyjä sääntöjä, että niissä on tietty eurooppalainen lisäarvo ja että ne ovat täydentäviä, että ne eivät korvaa mitään Riskejä kuitenkin on, on kysymyksiä, ennen kaikkea silloin, kun on kysymys julkisista pankeista kansallisella tasolla, miten vedetään mukaan niin, että ne myöskin hyödyttävät kaikista instituutioista, eivätkä vain korvaa jotakin. Meidän pitää tarkastella vakautta ja riskiä, mutta vakaus ja riskit, niiden osalta säännöt tällä hetkellä ovat siis riskien vastaisia, eikä budjetti nyt todellakaan ole kohtaamassa suurtakaan määrää riskejä. Käyttö on aika pientä verrattuna potentiaaliin ja kysyntään. Meidän on huoltava siitä, että tehokkuustoimpanossa on hyvä. Siksi minusta on tärkeää, että luodaan kapasiteettia. Sillä täytyy olla enemmän merkitystä, täytyy olla enemmän kapasiteetin luomista. Ennen kaikkea maissa, joissa ei ole julkist- yksityisten pankkien luomia rakenteita, Joissakin maissa pienten suurten yritysten rahoitus on tärkeä kysymys myöskin. Lopetan hetken kuluttua. Yksi asia, jonka haluaisimme tehdä tässä selvityksessä, on se, että katsoisimme, mikä rooli on eri instituutioilla mukaan luettuna parlamentti. On monia kysymyksiä, jotka ovat avoimia, ja me pyrimme haastattelemaan kaikkia saadaksemme selkeän kuvan siitä, mitä nämä esitykset merkitsevät tulevaisuudessa, koska tällä hetkellä kuva ei ole sangen selvä. No niin, kiitos. Merci bien. Euh, alors, euh, Kiitos. Kiitos. Joran Färm on esittänyt kysymyksiä ja erityisesti Spensille ja Buhdionille, jos oikein ymmärsin. Spens, olkaa hyvä. Thank you, uh, chair. The... Kiitoksia puheenjohtaja. Hankejoukkovelkakirja lainojen nimikointi tai otsikointi on aika vaikeata minun kaltaiselleni ei-asiantuntijalle. Tämä projektibondi eli hankejoukkovelkakirja ajatuks, ajatushan oli, että se olisi aika samanlainen kuin jo, jotkut muut velkakirjajärjestelyt, joita on ehdotettu, mutta täytyy kuitenkin erottaa toisistaan credit enhancement, eli luottojen vahvistaminen näistä projektibondeista. Eli todellakin kielenkäytössä on oltava tarkkana. Ja palaan tässä nyt aiheeseen, johon, johon puutuin aikaisemmin. EU-budjettitekstissä e olisi paljon siivottavaa kielenkäytön suhteen, sen suhteen, miten eri asioita kuvaillaan, niin että jokainen, joka haluaa viitata EU-teksteihin ja budjettiin niin kuin minä, ymmärtäisi, mistä siellä puhutaan. Eli kun puhutaan eri välineistä eri paikoissa, niin tiedettäisiin aina, mistä puhutaan kulloinkin. Minä ehdottaisin, että KVF ja CDC kommentoisivat pitkäaikaissijoitustarpeita. Ja ehkäpä voisin ihan lopuksi korostaa, kuinka tärkeää olisi saada aikaiseksi selkeä oikeudellinen puitteisto. Minusta näyttäisi vähän siltä, että neuvosto on omaksumassa aika tiukan linjan, rajoittavan linjan tällä hetkellä ja olisi todella harmillista tulevalle rahoitusvälineiden käytölle, jos varsinainen, varsinainen oikeussäännöstö onkin liian rajoittava. Voisitteko sanoa tästä salkkulähestymistavasta myös, kuinka tärkeää se olisi? Kysymyksessänne on kaksi osaa tai piirrettä. Ensinnäkin ei voi hallinnoida tuhat eri projektia, jossa on tuhat eri ihmistä, koska ei ole yhteistä riskikulttuuria, tällaista benchmarkkausta. Ja riski on tärkeää, koska riskinhallinta sitten määrittää taas tuoton aina tavoitteiden mukaan. Eli tämä on organisatorinen piirre. Sitten toinen piirre on se, että ei ole mahdollista esimerkiksi silloin, kun käydään eri välineitä läpi, niin ne täytyy konsolidoida ne aina niiden toiminnan mukaan. Jotkut teoriat toimivat esimerkiksi tunteiden perusteella, oletusten kanssa, markkinoilla on omat oletuksensa, ja sitten kun ne pistetään läpi sektoreiden toimimaan, niin silloin saadaan aikaiseksi aika hyvä yhteinen riskiprofiili ja sen indikaattorit. Mutta tarvitaan yhteinen kulttuuri, kuten sanoin, ja se palaa ajatuksen, mitä totesimme aikaisemmin. Eli täytyy saada semmoinen sel- selkeä virtaus eli organisaatioiden välillä niin, että kaikki tietävät, mistä puhutaan, kun jostakin puhutaan. Eli täytyy ymmärtää termit, keskeiset termit kaikki, kaikki, kaikissa organisaatioissa samalla tavalla. Tämä on aivan keskeinen kysymys. Kiitokset. Ja sitten jo, olkaa hyvä. Okay, thank you. Well, as for a general remark, it's not... E- Yleisesti, yleisiä kommentteja on aika hankala sanoa, koska tämä on niin monimutkainen asia, mutta jos on pakko, niin eh, kehottaisin miettimään näitä uusia ajatuksia rahoitusvälineissä. Nämä, eh, tämä suuntaviivat pitäisi olla juuri se, missä on epäonnistuttu markkinoilla – me, tämä on meidän ajatuksemme kaupallisena pankkina, eli missä tällainen epäonnistumisen mahdollisuus on. Ja meidän täytyy sitten todellakin, kun tässä puhutaan pitkäaikaisesta rahoittamisesta, eli jos kyse on nyt tästä pitkä, uudelleenrahoituksesta pitkän aikavälin hankkeisiin, aika harvat kaupalliset pankit ryhtyvät tällaiseen ilman, että niiden on pakko tai että ne muuttavat koko liike-elämän ajatteluaan ja näin rahoitusvälineistä, kun kyse on markkinoiden epäonnistumisesta, niin varmaankin sitä täytyy vielä miettiä tarkemmin. Merci beaucoup. No niin, kiitokset. Ja Buhdio vielä, olkaa hyvä. Minä vain sanoisin vielä parin sanaa tästä pilottihankkeista. Niin minä en nyt ole tarkastanut näitä, mutta käsittääkseni kyse oli 20 miljardista eurosta näihin liikennehankkeisiin ja niin poispäin. Nämä rahat täytyy jostain löytää ja tässä nyt nimenomaan pyritään, pyritään saamaan mobilisoitua nämä pääomat tähän hankkeeseen. Mielestäni on tärkeää, että Eurooppaa toimii oikeaan markkinan pohjalta ja myös sitä kautta houkuttelee sijoittajia. Euroopan unionin täytyy myös ymmärtää se, että jotkut keskustelussa olevat varajärjestelmät ovat hyvin syrjiviä, oikein erityisen syrjiviä pitkän aikavälin näkökulman vastuunkantajille. Eli täytyisi kehitellä todellakin nyt tällaisia joukkohankekysymyksiä pitkällä aikavälillä, jotta saadaan unioniin sijoitettua myös syrjimättä, eikä luoda tällaista syrjinnän ilmapiiriä ilmapiiriä. Kiitokset. Hyvin tärkeää. Tämä oli hyvin tärkeä ajatus. Ja tietysti me välitämme tämän ajatuksen kaikille muillekin valiokunnille, erityisesti talousasiavaliokunnalle, jonka täytyy puuttua näihin asetuksiin myös. Ilmeisesti muuta sanottavaa ei nyt ole, joten ehkäpä sitten, Eider, sinä voit vielä sanoa pari sanaa. Niin, minuutissa, koska uskoakseni kaikissa puheenvuoroissa on ollut yksimielisyyttä analyysistä, joka liittyy rahoitusvälineisiin. Ja uskoakseni tässä valikunnassa tulemme tukemaan näitä välineitä välttämätöntä saada tämä julkinen pääoma liikkeelle, joka tällä hetkellä, ja myöskin yksityinen pääoma, joka on ollut halutonta osallistumaan suuriin hankkeisiin. Analyysissä enemmistö rahoitusvälineistä katsotaan, että ne täyttävät tavoitteensa, mutta on ollut myöskin epäonnistuneita ja on ollut puutteita – ja myöskin esityksissä, jotka liittyvät tulevaisuuteen, niissä pyritään yksinkertaistamaan rahoitusvälineitä, tarvitaan lisää avoimuutta, otan lisää asioiden tuntemusta, täydetään var- rajaamaan niiden lukumäärää ja samaan aikaan selkeämpi toimintakenttä. Ja näitä täytyy käyttää myöskin niin sanakaan joustavuutta, että voidaan sopeutua paremmin markkinoiden vaatimuksiin. Toisessa vaiheessa tut- selvityksessä, jota herra Munjes on, Munjes on tekemässä, siinä tullaan näkemään tätä diagnoosia, joka on esitetty ja Komissio komission tekemässä liittyvät näihin vaatimuksiin ja määräyksiin, ja josta olemme pitkään, olemme kaikki yhtä mieltä. Meillä varmasti on lisämahdollisuuksia käydä ajatusten vaihtoa. Seuraa tässä valiokunnassa meillä on ensimmäinen ajatusten vaihto ja kaikki kaikki ovat käytän puheenvuoroja puheita niin viiden puitteissa, mutta joka tapauksessa tärkeää, että kaikki ovat ymmärtäneet avainajatukset, olemme saaneet yleisen näkemyksen ja myöskin nähneet, mitä ovat olleet konkreettiset hankkeet. Tämä on asioita on vaikea ymmärtää, mutta konkreettisella esimerkillä voi ymmärtää, mistä on kysymys, kun on kysymys rahoitusvälineistä. Si, merci, Kiitos, kiitos sinulle. Eider. No niin, me toki tämän tutkimuksen julkaisemme parlamentin sivuilla. Ja sitten jatkamme esittelijän työtä. Kiitän kaikkia ulkopuolisia edustajia. Vapautan heidät nyt. Ja hyvät kollegat, nyt ehdotan, että niin jos voitte ihan hissuksiin lähteä täältä salista, koska me emme mitenkään keskeytä varsinaisesti tätä kokousta nyt kuitenkaan. Voilà. Enfin, nous faisons quelques secondes d'interruption. No, kuitenkin pakko vähäksi aikaa keskeyttää muutamaksi sekunniksi. Alors, je vous indique, pendant que les intervenants s'en vont, que nous passons à l'heure de vote, donc sortez. No niin, sitten ryhdymme äänestämään äänestämme korteilla. Meillä on aika monimutkainen äänestys tässä teknisesti ensiksi ja Jöran Färmin tekstistähän on nyt tässä kyse. Kuitenkin ennen kuin me ryhdymme Jöran Färmin tekstistä äänestämään, niin komission pyynnöstä me äänestämme tuon ainoan siirtopyynnön, joka meillä on esityslistallamme. Koittakaapas rauhoittua. Lähtisivätkö salista kenties ne, jotka ei jotain kiinnosta tämä meidän toimintamme? Annan vielä muutaman sekunnin teille näiden äänestysluetteluiden jakamiseen. Kaikilla ryhmillähän ei vielä ollut tuota luettelua varsinkaan liberaaleilla. He ovat ulalla vielä. Aha. Ah. On me dit qu'il y a de mauvais élèves qui n'ont pas leur carte de vote. Pour une fois, <laughs> Onhan teillä nyt äänestyskortti, niin missä sinun korttini on? No, minä äänestän kuitenkin. Minä äänestän liberaalien kanssa, jos se käy. No niin, voimmeko sitten aloittaa tästä siirtopyynnöstä. Francesca Balzani ei ole täällä, mutta Jöran esittelee sen hänen puolestaan. Francesca asked me uh, to, to... Francesca pyysi lähettämään anteeksi pyyntönsä. Ja tästä tekstistä on keskusteltu tosiaankin 25 miljoonan siirrosta hätäapurahastosta ruoka-apuun niin, että Sahelin alueelle sitä voitaisiin toimittaa. Francesca on nyt tarkastellut asiaa huolella ja keskustellut siitä DV-valiokunnan kanssa ja haluaisi lähettää viestin, että hän on asian puolesta. Très bien, je pense que ceci Selvä. Tähän li- ei kai lie mitään sanottavaa. Kuka hyväksyy tämän siirtopyynnön humanitaarisista syistä? Kiitokset. Kuka vastustaa sitä? ja tyhjiä. Kiitos. Hyväksytty yksimielisesti. Miinus yksi. No niin, ja sitten siirrymme seuraavaan. Äänestämme Jöran Färmin tekstistä. Se on vähän hankala teknisesti ottaen, koska kyse on siitä, että äänestämme sekä päätösesityksestä että tuosta asetusesityksestä. Dominik, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä tosiaan on harvinaislaatuisen hankala. Aikakin on ollut rajallista, mutta me olemme tehneet mainiossa hengessä työtä esittelijän johdolla, mutta pari sanaa kuitenkin tästä, koska tähän nyt on tehty viime minuutin muutoksia ja sen takia täytyy muistaa, että tässä uudessa tekstissä, jossa on kompromissitarkistukset, jotka esittelijä on esittänyt, on tuo D-kompromissi, joka itse asiassa vastaa sitä sama, siis D, niin D, kyllä D kuin demokratia, niin siis eh, tämä on hyväksytty kompromissiksi F aikaisemmin. Me halusimme sitten kompromissi Fstä eh, erillisäänestyksen, joten samaa noudatetaan tähän kohtaan D ei ole johdonmukaista, että toisaalla toimitaan näin ja toisaalla ei. Tämä on palautettu nyt sitten tähän D-kohtaan, joten D, kuten nyt havaitsette, ensimmäinen osa menee aina tuonne kohtaan 2DC siihen asti, kunnes sanotaan become service friendly ja niin poispäin. Ja toinen osa tästä koskee sitten asian loppuosa. Ja tämä sitten on F-kohdan kanssa johdonmukainen erillisäänestyksen yhteydessä. Eiköhän tämä selitykseksi jo riitä, vaikka tämä olinkin aika sekavaa mm, asia kyllä. Nyt on esitetty mahdollisimman johdonmukaisesti paperissa. Kiitos. Kiitokset sinulle ja esittelijä. Well, uh, first let's just say... Uh... No niin, sanotaan nyt ensinnäkin edustaja Rikeelle, koska arvostin todella sitä yhteistyöhenkeä, mikä esittelijöillä oli näissä varjokokouksissa, joita muutama järjesteltiin. Ja tietysti kontakteja on ollut muitakin. En ihan nyt ymmärtänyt ehdotusta, missä kohtaa jako pitäisi tapahtua kappaleessa 2DC. Voisitteko vielä toistaa, mitenkä tarkkaan ottaen tätä kohta kohdalta äänestystä oli pyydetty? Voitteko toistaa? Niin tosiaan siis kompromissi D. Siitä äänestämme kahteen osaan. Ensimmäinen osa aina viimeiseen 2DC loppuun asti ja sitten muusta osasta äänestetään sen jälkeen. Eli päätämme ensimmäisen ääneksen Become Service Available, Sufficiently Available ja sitten 2DC alkaa erikseen, eli sen jälkeen. Jöran, ki- Ymmärrän, eli herra Gille haluaa vain poistaa tuon viimeisen alakappaleen 2DCstä. Eli näin sen ymmärsin. Se on ihan ok kohta kohdalta äänestyksenä. Poliittisesti tietysti olisin eri mieltä, koska yksi tulos, joka kuulemisesta koituu, joka äsken juuri meillä oli siis, niin sanoisin, että se antaa nimenomaan syyn tämän viimeisen kappaleen olemassaololle. Mutta tämä on poliittinen kysymys tekniseltä kannalta katsottuna kohta kohdalta äänestyksestä ei ole mitään ongelmaa. Shaka. Tärkeää nyt on kuitenkin se, että kukin tietää, mitä kohtaa tämä äänestys koskee. Ja sitten näin varjoesittelijät voivat antaa tietoa äänestyksestä. No niin, ilmeisesti äänestyksestä ei muuta kysyttävää ole, joten mennään eteenpäin ihan rauhallisesti. No niin, jokaisella varmaan nyt on mukanaan äänestysluettelo, joten aloitamme tästä kompromissi Asta, joka vastaa kompromissi g -tä. Jos me siis äänestämme nyt tästä Asta, tuo G on myös hyväksytty. Esittelijä Näinkö olen oikein tulkinut tämän aivan puolesta? Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Minä ihan itsekin tässä kiiruhdan, itsekään pysy perässä. Ensimmäinen osa, kuka puoltaa vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Ja sitten tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan. Tyhjä yksi ja tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta. Ahaa. Vastaan No niin, sitten täytyy tästä äänestää kuitenkin sähköisesti. Äänestys alkaa ja lisäämme sitten siihen yhden puolesta, koska Danielsen ei ole modernin teknologian edustaja. Äänestys alkaa. No minä en äänestäkään, kun täällä on yksi liikaa. Äänestys päättyy. No, liberaalit, käykö tämä? Eli ei lista yhtään ääniä. Eli 15 puolesta, 17 vastaan hylätty. Eli neljäs osa on hylätty. Viides osa puolesta vastaan tyhjää ylätty myös, joten nyt olemme hyväksyneet ainoastaan kolme ensimmäistä osaa. No sitten esittelijän puoleen käännyn. Voidaanko nyt ajatella, että tuo, mitä tuo G, miten sille Glle nyt kävikään? Eikö tämä ollut sama teksti? Eli siis sama äänestys myös tuohon g kolme samalla tavalla. Kyllä, kyllä, samalla tavalla. Samalla tavalla se on jaettu. Selvä, hyvä. Eli G, se on hyväksytty sama, samoin, samoin sanoin Eli tämä koski myös tuota G-kohtaa. No sitten voimmekin siirtyä tarkistukseen 42 suoraan. 42. Durand on tehnyt sen esittelijä, ei tykkää siitä puolesta vastaan. Kiitokset tyhjää. Hylätty. Sitten samanlaiset tekstit 6 ja 11 esittelijä on tehnyt ne puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Q12, se on ihan tekninen, ei sitä sisään, siitä sisäänestetä, joten kompromissi B puolesta. Kiitos vastaan. Yksi vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme numero 15. Esittelijä vastustaa puolesta Ahaa, tämä on tarkastettava. Tämä nyt näkyy olevan liikaa EPPtä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa, siis äänestäkääpä. No niin, vieläkö joku äänestää? Äänestys päättyy. 17, 17. No niin, tarkistus hylätään. Hylätty sitten seuraavaksi 16 kuului tuon Bn piiriin, joten nyt C puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Yksi vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 46 Ashfordilta. sitten esittelijä ei halua sitä puolesta. Yksi. Vastaan. Kaikki muut. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus D. Siihen erillisäänestystä on pyytänyt Dominique Leclerc. Eli ensimmäinen osio ensin kompromissista D puolesta. Vastaan. Kaksi vastaan ja tyhjää. Ensimmäinen osio hyväksytty. Toinen osio. No siellä on erilaisia poliittisia näkemyksiä puolesta. No liberaalit eivät nyt oikein tiedä, mitä tekevät. Ehkä sähköisesti suoraan toisesta osiosta D. Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 11 puolesta, 23 vastaan, hylätty. Ja sitten voimme siirtyä E-kompromissiin puolesta. Kiitos vastaan. Yksi vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 23 Itreltä. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 Itreltä esittelijä vastustaa puolesta. EPP vastaan kaikki muut tyhjää hylätty. 20 25 on jo käsitelty, joten 26 esittelijä vastustaa puolesta. Ei kukaan vastustaa. Kaikki tyhjää hylätty. 11 esittelijältä puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjää hyväksytty. 12 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 on tekninen eikä sitä, siitä äänestetä, joten kompromissi F. Ensiksi. Tässä on erillisäänestys EPPn pyydöstä. Selvä. Ensimmäinen osio. Katsotaan ensin ensimmäisestä osasta nyt puolesta Kiitokset vastaan. Yksi vastaan nyt hyväksytty tuo ensimmäinen osio. Ja sitten toinen osio. Tarvitaan tästä säännöstys, koska tähän on käsittääkseni myös suullinen tarkistus. Ei kun ei. Ai anteeksi, anteeksi. Äänestämme tästä toisesta osasta ensin ilman suullista tarkastusta täällä avustajamme nyt jo nyökkäsivätkin, joten puolesta toinen osa sähköisesti. Koska tässä ollaan nyt eri mieltä. Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu. Nyt päättyy toisesta osasta. 20 puolesta, 23 vastaan se on hyvä ja sitten suullinen tarkistus kaiketi. Se on teille jaettu. Jöran. I can be very short because uh, as we say... Lyhyt saaneen, koska kuten sanoin, tämä on jaettu. Alkuperäinen ehdyssä todettiin, että risk, korkea muut syntyvät tulot tullaan käyttämään uudestaan. Me olemme sopineet, että meidän pitäisi käyttää, voidaan käyttää uudestaan. Sisä. Selvä. Hyvä. Eli mei on täällä tekstistä eikä shall. Tärkeä yksityiskohta. No niin, puolesta. Kiitos. Vastaan. Yksi vastaan tyhjää hyväksytty. Joten nyt sitten tästä lähtien äänestämme, kun tuo F on käsitelty, tai käsitellään, yhdistetään se nyt sitten aina tuonne g asti. Kun A, Asta on äänestetty, niin silloin myös tuo G on hyväksytty. Joten mennään aina tuonne tarkistukseen 17 asti. Tran valiokunnasta esittelijä hylkää sen puolesta sähköisesti tästä on äänestettävä, koska suurin osa lienee puolesta. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestys päättyy. 23 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Seuraavat kuuluivat F, joten sitten mennään johdantoson kappaleisiin. Tarkistus 15 ja 1 ovat samat. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Suurin osa puolesta hyväksytty. Kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ja tarkistus. Yksi esittelijä on tehnyt sen. Johdatus on kappaleeseen viisi puolesta. Kiitos vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 16 raukeaa. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 18. Dominic Digrikeeltä vastustetaan, vast, esittelee vastustaa äänestetään sähköisesti, koska tässä nyt on, on erimielisyyksiä. Le Äänestys päättyy. Tässä on pikku tekninen ongelma uudestaan. Anteeksi nyt vain. Sihteeristö täällä uinuu. No niin, äänestäkääpä. No niin, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 19 paksasilta. Esittelijä vastustaa sitä puolesta. Vastaan. Tyhjää. EPP ja vähemmistöön hylätty. Sitten numero neljä esittele puoltaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen osa 20 lisäyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta, vast, puolesta vastaan. Kaikki hylätty. 21. Isabel Durandilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kym... hetkinen, kappale 10, Itre 1, esittelijä vastustaa puolesta kolme vastaan Tyhjä. hylätty. Sitten tarkistus 22 ja siihen tuo suullinen ehdotus esittelee puoltaan, puolesta vastaan Tyhjä. Hetkinen. Tarkastetaanpas tämä. Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. Äänestys. Hetkinen yksi puuttuu. Äänestys päättyy. No minä voin äänestää. No äänestys on päättynyt kuitenkin. Aikas vain. Tämä onkin kiintoista tulos. No jos EPP äänestää vastaan, niin 16 17 puolesta 16 vastaan. Tämänkin kiintoisaa. 17, 17, näinkin voi käydä. No, hylätty. Hetkinen, aloitetaanpas nyt uudestaan, koska tämä oli vähän hassua. No, minulla on äänestysoikeus myös. No niin, äänestetään uudelleen. <laughs> Yksi ääni puuttui. Ovatko kaikki äänestäneet? Eh, no niin, nyt 16.18. Nyt tämä on ihan selvä homma. Joku siis muutti mieltäänkin jo. No niin, se tarkistuksesta 22. Vai oliko se se? oli se. No, sitten 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 24 Durantilta puolesta vihreät vastaan muut tyhjät. 25 Ashworthilta esittelijä vastustaa puolesta. Ei kukaan Ai, anteeksi kasvain. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten Itren kakkonen. Siihen kaksi, ka, äänestys. Ensiksi tuo Until Public Funding sanaan asti. Esittelijä puoltaa tätä ajatusta puolesta vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa. Esittelijä vastustaa sitä puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 26. Dominik Rikeltä esittelee puoltaa puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 27. Se on sama kuin tuo kolmonen Itreltä. Ja siihen sitten kaksi osaa. Ensimmäinen osa accept in particular a shift flagship initiative esittelee puolta, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osio, in particular shift flagship initiative, tai oikeastaan sama puolesta vastaan. Liberaalit eivät halua tätä tyhjää. Suurin osa hyväksyy tämänkin. Joten sitten kolme samanlaista. Ei kun hetkinen. Ensiksi numero neljä Itreltä esittelee vastustaa puolesta Ahaa. Sähköisesti tämä pitää hoitaa. Sähköisesti. Minäkin saan äänestää. Ongelmat on ratkaistu. Eli tässä nyt 17.16. Neljä on hyväksytty. 28 ja 6. Yhdessä niistä äänestetään ja vastaavat nelosta. Esittelijä vastustaa puolesta ei kukaan. Tyhjää. Ja tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi. Hetkinen viisi. Itre viisi. Esittelijä vastustaa sitä puolesta. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. Sitten numero seitsemän. Esittelijä vastustaan puolesta vastaan. Kiitokset tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissi I. No niin, erikseen sitten ensimmäisestä, viimeisestä lauseesta. I ilman viimeistä lausetta, josta äänestetään erikseen puolesta. Kiitos vastaan. Yksi vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten vielä äänestämme tuosta while after 2013, the initiative may potentially be extended to other sectors. EPP, hetkinen, puolesta, EPP, vastaan. Ai, anteeksi vain. quite clear whether we actually vote on the text or whether... En ihan ymmärtänyt, äänestettiinkö tekstistä vai siitä, että se poistetaan? No, no, no voto. Me äänestämme siitä, että poistamme tämän loppulauseen. Poistamme sen siis while, after ja niin poispäin. Sen poistamme. Äänestämme siis siitä. Niin ihan tämä oli tärkeää nyt vain saada selväksi. Kuka puoltaa tätä erillisäänestystä, siis poistoa vastaan. No tarkastetaan tämä, kai suurin kuitenkin oli, no niin sähköisesti silti. Äänestäkää. Yksi puuttuu. Yksi vieläkin puuttuu. Kyllä minä jo äänestin itse. Äänestys päättyy 22.11. Hyväksytty siis. Tämä on siis hyväksytty, joten poistamme lauseen lopun. Seuraavaksi tarkistus ITRE 7. Esitele vastustaa puolesta. Ei kukaan. Vastaan. Kaikki. Tyhjää. Hylätty. 32. Dominik Rikertä puolesta. Vastaan. Yksi vastaan yksi tyhjää. Hyväksytty. Ja jo kompromissi J esittelijältä puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi ITRE 9, esittelijä vastustaa puolesta. Yksi vastaan. Moni tyhjää, hylätty. 35 Isabelilta puolesta vastaa. Mm-hmm. Sähköisesti. Ei kukaan jaksa enää nostaa kättään, täällä on kaikilla nälkä. No niin, eli äänestys päättyy. 11.22 hylätty. Ei se näyttänytkään ihan tarkalta tänne, mutta olikin. No sitten tuo johdantosan kappale 20 osaan ja monta. Tran 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 36 esitteli vastustaa puolesta. Vihreät vastaan. Kaikki tyhjää. Hyvä, hylätty. 37 eri kieltä. Esitteli vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Ja ITRE 10. Esittelijä on sen puolesta. Puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 rekeltä esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puo Isabelilta esittelijä vastustaa puolesta Vihreät vastaan. Suurin osa tyhjää, hylätty. Ja sitten vielä 11 Tranilta puolesta. Ahaa, vastaan. Kiitos. Sähköisesti ehkä kannattaa tarkastaa tämä. Luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaan Äänestys päättyy. Raimer. Liian myöhäistä. Voimme laittaa nyt sitten pöytäkirjaan, että sinä unohdit. No niin, 2012. No niin, ja sitten äänestämme sähköisesti koko tekstistä täten muutettuna. Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 31 puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijällemme. Ja kiitokset kaikille varjoesittelijöille myös. Tämä oli hyvin tärkeä asia. Äänestys oli hankala. Osa, te olette viettäneet tässä pitkästi aikaa yhdessä. Onnittelut työstänne. Voilà, alors mes chers collègues, je vous propose... Hyvät kollegat, nyt jatkamme äänestysten jälkeen ja siirrymme Karvalion tekstiin eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä. Missäs hän onkaan? Ai minä en nähnyt sinua, sinä olit siellä vasten valoa. Esittelijä, olkaa hyvä. Mm. Merci, president. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kollegas, permitam que antes de... Hyvät kollegat, ennen kuin nyt aion puhua Galileo mietinnöstä, haluaisin aluksi esittää kunnioitukseni kollega Portasille. Tämä on hyvin surullinen päivä. Kaikki, jotka olemme hänen kanssaan tehneet työtä, me olemme voineet todeta, että kollegojen kanssa yhteistyö on ollut hyvin motivoivaa Miguelille hänen elämänsä vaikean vaiheen aikana. Anteeksi. Tästä Lavian äänestyksestä maatalousvaliokunnan tekstistä. Anteeksi, anteeksi. Ehdotan nyt, että keskeyttää teidän puheenvuoronne. Olen todella pahoillani siitä. Ehdotan, että me nyt äänestämme tästä Lavian tekstistä. Siihen on vain yksi ainoa tarkistus. Yksi tarkistus vain. Eli ennen kuin lähdette täältä, ne, joiden täytyy täältä häipyä, niin äänestetään oitis Onko teillä edelleen nuo, tai nuo listat? Yksi tarkistus, jonka Andresen on tehnyt, eli tämä hylättäisiin. Kuka puoltaa sitä? Ei kukaan. vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys Lavian tekstistä puolesta. Hyvä. Hylätty tarkoitan vastaan, hyväksytty. Tämä on hyväksytty. Anteeksi, karvario nyt voitte jatkaa. Senhor President, continuando, niin, herra puheenjohtaja. Haluaisin todellakin nyt sanoa muutaman sanoa kollega Portasista. Meillekin tämä on hyvin surullinen päivä kaikille meille, joilla oli ilo työskennellä hänen kanssaan yhdessä. Minusta tämä yhteistyö kollegojen kanssa valiokunnassa oli hyvin motivoivaa mikkel Portasille hänen elämänsä vaikean vaiheen aikana. Haluaisinkin nyt jatkaa työtä ja se on minusta kunnioituksen osoittamista Miguel Portasille. Ja nyt jatkan englanniksi. Niin, kysymys on lainsäädäntöesityksestä, joka koskee eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien äh, toteuttamisesta Galileo on luotu, jotta saataisiin aikaan eurooppalainen äh, navigointijärjestelmä, kaksi ohjelmaa äh, edustavat yhtä navigointijärjestelmää. Tämä kokonaisuudessaan tulee olemaan tämä järjestelmä 30 satelliista koostuva ja siihen lisääntyy sen lisäksi myöskin maan pinnalla olevaa infrastruktuuria. Se tähän liittyy myöskin verkko, sähköverkkojen in, innointia myöskin maantieteellistä hallintoa ja sen sellaista. Suurin osa varoista, jotka käytetään Galileo- ja EGNOS-ohjelmaan, menevät suoraan Euroopan talouteen. Nyt kääntyäkseni komission esitykseen, voisin sanoa, että komissio on tehnyt esityksen uudesta puitteista, jolla rahoitetaan ja hallinnoidaan näitä kahta ohjelmaa. Haluaisin esittää komissiolle onnittelut tähän mennessä tehdystä työstä, ennen kaikkea haluan tukea näiden ohjelmien rahoitusta tulevasta monivuotista rahoituspuitteista. Komissio sisällyttää 7 miljardin maksimisumman sitoumusmäärärahoissa vuoden 2011 hinnoissa, eli noin 7,9 miljardia nykyhinnoissa tätä tai näitä ohjelmia varten. Tähän sisältyy myöskin rahoituksen ja kirjakuori, joka kattaa mahdollisen rahoituksen ja mahdolliset vientiriskit. Tämä summa on 100, 105 miljo, miljoon, miljoon, tuhat, yksi miljardi viisi miljoonaa euroa. Eli se, joka menee yli miljardin ö, suojan, se pitäisi leikata pois, jotta toteutettu, oltaisiin uskollisia alkuperäiselle budjetille Monisan rahoituskehityksen säädöksen artikla 40 pitäisi muuten muuttaa yksimielisesti tehdyllä päätöksellä niin, että neuvostossa niin, että parlamentti antaa sille suostumuksensa. Siitä syystä tämä summa on nyt ympäröity EU-budjetissa komission ehdottama ratkaisu, jossa tämä budjetti rajataan, voitaisiin asettaa niiden henkilöiden arvostettavaksi, jotka neuvottelevat eh, monivuotisista ja myöskin muista vastaavista hankkeista, kuten ITERistä. Haluaisin sanoa, että monivuotisen puitteissa olisi muistettava vuonna 2007-2013 rahoituspuitteissa oli huomattavia ylityksiä kustannuksissa ja rahoituspuitteet jouduttiin korjaamaan 1,3 miljardilla eurolla pitkien neuvottelujen jälkeen, jotka parlamentti ja neuvosto kävivät. Komission osalta ajatellen äh, saatua äh, kokemusta, ajatellen uutta vaihetta, jossa tapahtuu käytäntöottamista, on vähemmän riskejä siitä, että syntyy kustannusten ylittämistä kuin kehittämisvaiheessa. Joten haluaisin esittää kommenttini vielä kerran komission esityksestä on kolme tärkeää näkökantaa, jotka on sisällyttänyt lausuntooni. Ensimmäinen näkökanta on, että siinä tapauksessa, että tapahtuu ennennäkemättömiä lisää rahoitusvelvoitteita, ne pitäisi kattaa käyttämällä marginaalia, joka on monivuotisrahoituskehityksen katon ja omien varojen katon välillä. Ja tässä ei pitäisi rankaista muita menestyksekäitä ohjelmia otsakkeessa yksi. Toiseksi, meidän täytyy varmistaa, että budjettiviranomainen pysyy riittävästi asianmukaisesti perillä eri vaiheessa liittyvät tämän asetuksen toimeenpanoon. Sen sijaan, että olisi jäsenvaltioiden edustajien komitea, kuten tähän saakka on ollut, Euroopan parlamentti pitäisi vetää mukaan prosessiin niin, että se saa tietoa prosessista ja pystyy seuraamaan sitä. Erityisesti pitäisi korostaa tarvetta sille, että komissio ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle siinä tapauksessa, että syntyy valvomattomia riskejä, jotka voivat aiheuttaa suuria poikkeuksia ohjelmaan, ajattelen kustannuksia tai aikataulua. Ja lopuksi kolmas näkökanta. Meillä on lista minimi määräykset, jotka pitäisi sälyttää jokaiseen vuosikertomukseen komissiolta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Lopuksi haluan sanoa, että minusta on olennaisen tärkeää, että riittävät lisäresurssit asetetaan seuraavassa rahoituspuitteissa siihen tarkoitukseen, että voidaan toteuttaa – olemassa olevat politiikan prioriteetit ja uudet tehtävät, joita tulee Lissabonin sopimuksen myötä. Kiitos tarkkavaisuudesta ja odotan ilolla läheistä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja ennen kaikkea varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Merci, Madame Laure. Kiitokset esittelijälle ja suusta. Olkaa hyvä. Eh, <clears throat> grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä yleisarvioista, joita ja strategisista arvioista, joita valmistelija esitteli tämän mietinnön pohjaksi. On hyödyllistä ajatella tutkimusta, kehitystä ja kilpailukykyä tarkastellessa hyödyntää korkeaa teknologiaa paitsi taloutemme myös yhteiskuntamme kannalta teknis, tekninen tekniikan siirto PK-yritysten hyödyksi edistää kaikkinensa eurooppalaista kilpailukykyä, ei pelkästään yrityksiä itsestään. Olen samaa mieltä niiden tarkistusten kanssa, jo, joiden myötä pyydetään budjettiviranomaisille tarkempia tietoja ja myöskin uusia, uusista neuvotteluista koskien monivuotista rahoituskehystä 2014-2020. Olen suurilta linjoiltaan samaa mieltä näistä asioista. Olen myöskin tarkistus viiden kanssa samaan, samalla linjoilla, eli lisäkustannuksista. Ja meidän yhteisymmärryksemme on taattu tältä osin, mutta vielä muiden tarkistusten osalta tarvitsemme hieman lisää aikaa ja ilmaisemme niistä sitten oman mielipiteemme ja vaikutamme niiden muotoilemiseen ajan myötä. Kiitokset. Ja me olemme tyytyväisiä siihen, että täällä on herra Rönnek paikalla. Hän on oikein pätevä näissä kysymyksissä. Budu skromnější. Já bych eh, chtěl jako... Niin, minä olen mukana vaatimasti varjoesittelijänä haluaisin todeta, että tämä aihe on ratkaisevan tärkeä, kuten esittelijä juuri totesi itsekin. Haluaisin myös pitää arvossa sitä esitystä, jonka esittelijä juuri on tehnyt. Hän on tehnyt mielenkiintoisia tarkistuksia. Kuitenkin haluaisin toistaa, että satelliittinavigointiohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä unionin hankkeita ja esityksemme tavoitteena tulisi olla se, että vahvistetaan Euroopan läsnäoloa avaruudessa, että tuetaan monia satellinavigointiin liittyviä palveluita. Tavoitteena tulisi olla sen, että käytämme kaikkia välineitä, varoja, palveluita muihinkin tarkoituksiin, kuin esimerkiksi turvallisiin rahoitustransaktioihin ja muihin toimiin, jotka eivät kenties ole edes käynyt mielessämme. Tuen kovasti sitä, mikä on mainittu ensimmäisessä esityksessä, nimittäin, että on tarvetta paremmin valvoa ja hallinnoida riskejä. Samantyyppiset hankkeet usein ovat ennalta arvaamattomia ja joitakin asioita voidaan arvioida vasta kun ne niitä voidaan tarkastella hiukan etäältä. Meillä on omaa kokemustani, kuten sanoin, ja kuten sanottua, koskaan ei voi tietää, miten tilanne kehittyy sitten, kun satelliitit ovat radallaan. Jos emme saa riittävää rahoitusta näihin eurooppalaisiin avainhankkeisiin, saatamme menettää myös tarvitun tietotaidon ja kaiken muun, minkä olemme kehittäneet Kiitos Euroopan parlamentin tuen. Tässä lyhyt kommenttini ja odotan mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että pyydän anteeksi sitä, että en ollut aamulla paikalla, kun muistimme Miguel Portasia. Olen erittäin pahoillani, olen erittäin surullinen. Tämä oli suuri menetys meille kaikille. Merci, Kiitokset, Onko muuta sanottava, sanottavaa? No sitten esittelijä vielä. just... Puheenjohtaja, haluan vain kiittää kollegoja heidän istämistään sanoista ja toista, että odotan, odotan mielenkiinnolla läheistä yhteistyötä. Kiitos. Très bien. Bon. Selvä, kiitokset. No sitten muistuttaisin tästä Karvalion tekstistä seuraavaa. Me olemme jättäneet sille tarkistuksille määräajaksi tuon 4. päivän toukokuuta ja meidän kokouksessamme 31. päivä hyväksymme tämän Karvalion tekstin ja sitten se on valmis äänestykseen IT-valiokunnassa 20. päivä kesäkuuta ja meillä on näin ollen paljon aikaa siihen loppuäänestys olisi täysistunnossa sitten kesällä. No niin, tämä tästä ja seuraavaksi siirrymme kohtaan 16 rakennuspolitiikkaan. esittelijämme Monika Holmajer. Monika kohta 16 siis. Monika on tehnyt tästä hyvin ajankohtaisesta asiasta oman lausuntonsa ja nyt annan hänelle puheenvuoron. Rakas puheenjohtaja, monet kiitokset. Aion puhua lyhyesti. Olen kollegoille, jotka ovat mukana asittelijoina samassa asiassa, välittäneet heille tämän äh, asiakirjat. Kysymys on kysymyksistä, joka on ongelmaton. Kysymys on rakennuksesta, kysymys on yhteistä tutkimuskeskuksesta, komissiolle. Ja tässä on kysymys uuden toimistorakennuksen rakentamisesta referenssiaineiden ja mittausten rakennusta varten Geelissä, Belgiassa. Tämä laitos on hyvin tunnustettu ja se antaa palveluita koko teollisuudelle referenssiaineistojen ja mittausten alueella, jota ei voitaisiin toteuttaa edes ilman tätä instituuttia. IRMMS on tällä hetkellä 350 työntekijää, jotka työskentelevät 15 rakennuksessa. Useimmat rakennukset ovat 40-50 vuotta vanhoja ja korjaus, korjauksen tarpeeseen. Tästä syystä haluaisin, että tämä instituutti referenssimateriaalien mittauksille seuraavien 10-15 vuoden aikana voisi korjata nämä rakennukset. Ensimmäinen rakennushanke, josta me nyt tänään keskustelemme, on osa pitkätähtäyksen suunnitelmaa. Hankkeen toteuttaminen tekee yhden rakennuksen purkamisen 60-luvulta välttämättömäksi. Rakennus ei täytä mitään normeja, joita tänään asetettaisiin rakennuksissa, että ylipäätään yhtään mitään normeja, ei toimiston, ei statiikan normeja, eikä mitään muitakaan normeja, joten tässä syystä on vain yksi mahdollisuus, rakennus täytyy purkaa. Rakennus, jossa tällä hetkellä on hallinto, on niin sanottu päärakennus, ja se on 2011 vaurioitunut myös tulipalon vuoksi. Rakennus on tarkoitus korjata, mutta sitä sitten on tarkoitus käyttää enää pelkästään tieteellisiä laboratorioita varten, koska nykyisen tietojen mukaan laboratorioita ja hallintorakennuksia on syytä pitää erillään niin, että laboratoriot hallinto eivät olisi samassa rakennuksessa. Kysymys on laboratorioosuuden laajentamisesta kokonaispinta-ala, kun koko kehityssuunnitelma on pantu toimeen, tulee olemaan saman suuruinen kuin nykyäänkin, mutta laboratorioille on enemmän pinta-alaa. Uuden toimistorakennuksen rakentaminen on kustannustehokkain tapa toteuttaa tämä rakennusten nuorentamishanke, niin kuin näkisin asian. Toimistorakennus on kaksikerroksinen, sen kokonaispinta on 2200 neliömetriä, sinne mahtuu 75 työntekijää, siellä on myös koulutustiloja, pysäköintipaikkoja ja energiatehokkuullakin tulevaan merkitystä. Toukokuussa 2012 tarkoitus aloittaa rakentaminen, rakennusaika kestää vuoden ja kustannukset rakennuksen purkamisesta on 50 000, ja lisätieto meille on se, että tulevaisuudessa siellä on mahdollista myöskin äh, harjoittaa puheluita internetin välityksellä, mikä tulee tekemään kaiken vielä halvemmaksi. Joten instituutti on Belgian äh, ydinenergiatutkimuskeskuksen alueella. Se on vuokra, tämä pinta on vuokrattu 99 vuodeksi rakennus tulee olemaan komission omaisuutta, mutta maapalsta on Belgian instituutin, Belgian instituutin omaisuutta, ja kun kysymys on ydintutkimuslaitoksesta, niin alueelle ei voi mennä kuka tahansa. Jos joku haluaisi mennä vuokraamaan tämän rakennuksen jollekulle muulle, se tulemaan mahdotonta, koska tämän ydintutkimuslaitoksen alue ei ole sellainen, että sinne olisi vapaata pääsyä. Kustannukset tulemaan 5,47 miljoonaa. Arkkitehnikustannukset olivat yli 200 000 euroa, ne osittain jo maksettu. Haluaisin sanoa, että me emme ota tähän mitään kantaa, koska tähän rakennukseen ei liity mitään rajoituksia. Tämä on erittäin järkevää ja tarpeellista. Très bien. Merci, madame le rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Onko tähän nyt sanottavaa? Ei kai. Joten ei tästä tarvitse mitään sen enempää. Ai, vieläkö haluat, Monika, sanoa jotain? Haluaisin kiittää huomiota vain siihen, että jos kollegat nyt enemmän ovat kiinnostuneita parlamentin rakennuksista, ensi kerralla meidän täytyy tehdä päätös Montoyer-rakennuksesta Euroopan parlamentille ja keskustelemme myös Euroopan historian rakennuksesta. Haluaisin nyt kiinnittää kollegoiden huomioon tähän niin, että sitten ne yhtäkkiä nouse mitenkään yllättävänä esille se, että asiasta keskustelun Olen lähettänyt asiakirja kansioin jo kaikille asiakastaville esittelijöille, niin että kaikki voivat ottaa asian esille ja kenties voivat jo ajoissa toimittaa minulle mielipiteensä, niin että me pääsemme mahdollisimman helposti yhteiseen toimintatapaan. Très bien, message bien compris et bien... Kiitokset tästä. Ja sitten ilmeisesti muuta ei ole. Nyt kannattaisi keskeyttää tähän keskustelut ja jatkamme sitten 14.30 Lewandowskin kanssa. Ja silloin siis jatkamme. Kiitokset ja koordinoittelijoiden kokous on vain nyt poistettu listalta kokonaan. Nyt kokous keskeytetään 14.30 asti.